May I ask you, colleagues? Parhaat kollegat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. I will give a... Tässä ensin äh, annan pari minuuttia vielä toimittajille aikaa ottaa kuvia, mutta sitten pyydän heitä siirtymään pois tuosta edestä. No niin, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa hyvät naiset ja herrat, erityisesti tervetuloa äm, komission jäsenehdokas Margaret Wester tähän kolmanteen Ekon valiokunnan kuulemistilaisuuteen. Me olemme kuin tällainen kuulemistilaisuuskone mutta tämä on äärimmäisen tärkeää meille, kun uusi komissio nyt ollaan nimittämässä. Ja me todella tarkastelemme heidän pätevyyttään, riippumattomuuttaan, ylipäätään viestintätaitojaan ja tietenkin ennen kaikkea poliittista toimintaansa ja poliittisia visioita erityisesti. Mitä tiedätte meidän sääntömme, eli komission jäsen ehdokas saa ensin 15 minuutin puheenvuoron, alkupuheenvuoron. Tämän jälkeen meillä on 45 kysymystä ja vastausta. Minuutti kullekin kysymykselle, kaksi minuuttia vastaukselle. Ja ensimmäisellä kierroksella kysymyksiä esittävät poliittisten ryhmien edustajat, samoin sitoutumattomien edustajat. Ja minä todella pyydän, että kaikki puhujat kunnioittavat näitä puheaikarajoituksia, siis minuutti kysymykselle ja kaksi vastaukselle. Tulkkaus meillä on täällä tarjolla 23 kielellä. Ja pyydän, ette te puhu liian nopeasti, jotta saadaan tulkkauksen laatu säilymään. Ilmoitan muuten myös, että Euroopan parlamentin nettisivuilta tätä tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä. Ennen kuin annan komission jäsenehdokkaalle puheenvuoron, haluaisin muistuttaa, että kun kilpailupolitiikka Euroopassa unionissa ja kaikkialla maailmassa kuuluu valiokuntamme toimivaltaan. Se on tietenkin osa komission toimivaltaa ja me haluamme vahvistaa entisestään yhteistyötä komission kanssa, jotta kilpailupolitiikkaa Euroopan parlamentti saa valvottua oman toimivaltansa mukaisesti ja luonnollisesti pyrimme myös kehittelemään yhteispäätösaloja, jotka liittyvät äärimmäisen hyvään yhteistyöhömme, joka on sujunut mainiosti tähänkin asti. Kun ajatellaan vaikkapa rahoituspalveluita, uusia teknologioita, työpaikkojen luomista Euroopassa, tulee kiinnittää huomiota myös Euroopan unionin maailmanlaajuisessa kilpailuasetelmassa. Tässä tietenkin sitten valtion tuki esimerkiksi pankkialalle on äärimmäisen tärkeä kysymys, erityisesti kriisinratkaisumekanismin puitteissa. Nyt komission jäsenehdokas Margaret Vestager saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chairman Gulziari. Puheenjohtaja Gualtieri, kaikki kunnianarvoiset jäsenet, Hyvät naiset ja herrat. Hyvät jäsenet. On ihan paikallaan. Minun toiveeni on antaa panokseni maailmaan, joka on tasapainoinen. Politiikalla on vetovoimansa. Yhteiskuntaissa ihmiset voivat no, untaan, unelmia no, toteuttaa ja huolehtia itsestään ja perheestään ja oppia kaiken, minkä haluavat. Yhteiskunta, jossa ihmiset, luonto ja ilmastavat tasapainossa ja ihmistä, jossa talous on kestävä niin, että me jätä velkaa tulevalle sukupolvelle. Yhteiskunta, joka on avoin ja ystävällinen, jossa me voimme olla vapaita ja erilaisia. Ja jos hyväksytte minut kilpailukomissaariksi, haluan työskennellä sitä, mitä oikein katsottuna olen, mihin olen käyttänyt koko poliittisen elämäni tähän asti, antaakseni panakseni sille, että pienet, pienten sen epäkuisajan päällä ei poljeta, heitä ei poljeta, heitä ei pidetä ulkopuolella tai hyödynnetä. Ne, jotka valtaansa muuten väärinkäyttäisivät, eivät saa näin tehdä. Reilu ja vapaa kilpailu voi johtaa se, että ideat kukkivat arkipäivässä ja kuluttajilla on mahdollisuuksia valintaan ja kohtuullisen hintoihin ja luomme työpaikkoja ja tämä luo työvapautta. Ja tälle valiokunnalle puhuminen on erityisen merkityksellistä, kun minä tulin tänne 25 vuotta sitten ensimmäistä kertaa harjoittelijana stagiaarina. Enkä koskaan kuvitellut. Olisin täällä Ja meillä on kunnia ja olen nöyrä, että näin on. Olen 21-vuotias, kun liityin omaan poliittisen puolueeni Eurooppa-komiteaan ja kampanjoimme iskulauseen alla. Me uskomme Eurooppaan ja uskon. Jos pikakelaamme tilanteeseen kolme vuotta sitten suunnilleen päivälleen – Minusta oli juuri tullut talous- ja sisäministeri ja otin osaa ensimmäisen Ecofinin kokoukseen, ta- talousministeriöiden, kok- valtiovarainministeriöiden kokoukseen ja se oli epävarmuuden aikaa. Näin, miten neuvostossa, ja koin miten neuvostossa, miten luottamus Eurooppaan muuttui kohdintuntiviksi ratkaisuksi Euroopan unionille – ja selvisimme myrskystä ainoastaan yhtenäisenä pitäen toisillemme antamat lupaukset ja työskentelemällä yhteisen edun puolesta. Se oli henki pöydän äärellä ja komission viisat neuvoston ja parlamentin viisaiden päätösten ansiosta kriisi saatiin hallintaan. Aloitin näillä mustalla, koska samassa hengessä lähestyn tehtävää, johon olen tänään ehdokkaana. Uskon, että yhteisen edun puolustaminen on kilpailupolitiikan tunnusmerkki. Minä en ole tottunut suuriin sanoihin, mutta ne ovat paikallaan, kun tarkastelee niitä hyvin merkittäviä toimenpano oikeuksia joita komissiolla on kilpailun alueella. Neutraalisuus, puolueettomuus ja kurinalaisuus oikeusvaltion takaamiseksi. Neutraalius, puolueettomuus, kurinalaisuus koskien faktoja, taloudellisia argumentteja ja lakia. Näiltä, tältä pohjalta toimisin. Kuuntelen kaikkia suurimmista monikansallisista yrityksistä, pienten yritysten edustajien valtiosta kansalaisiin, mutta henkilökuntani tekevät analyysit ja oma harkintani ei huoju tämän seurauksena. EUn e kilpailulainsäädännön täytäntöönpanon auktoriteetti pitkälti lepää puolueettomuuden itsenäisyytemme, itsenäisyytemme ja luottamuksen kunnioittamisessa, kun käsittelemme yksittäisiä juttuja. Jos minut nimitetään komission jäseneksi, puolustan näitä periaatteita väsymättä. Tutkimukset tehdään ja päätökset ehdotetaan komission kollegiolle riippumatta yrityksen kansallisuudesta, sen koosta tai merkittävyydestä ja valtionaputapauksessa riippumatta siitä, mitkä maat ovat kyseessä. Minusta nämä ovat kilpailulainsäädännön arvot. Ja monien parlamentissa ihailmien asioiden joukossa on sitoumuksen näihin arvoihin. Jos me nyt valitaan, odotan työskenteleväni kanssanne taatakseni että puolueettomuus, neutraalius ja kurinalaisuus aina ovat arvojamme, kun täytetään panemme kilpailulainsäädäntöä. Kriisi saatiin hallintaan, kyllä. Mutta viime vuosina Eurooppa on kokenut laman, lisääntyvää köyhyyttä ja erittäin epävarmoja tulevaisuuden näkymiä. Haaste on ilmeinen. Eurooppa pitää saada takaisin jaloilleen. Kasvua pitää tukea, luoda työpaikkoja, innovoida ja yhteiskunnan dynamiikkaa ja kohesia pitää palauttaa. Kilpailulla on avainosa puheenjohtajaehdokkaan halussa lisätä työpaikkoja, kasvua ja investointeja pienissä ja suurissa yrityksissä kansainvälisesti. Ja meidän kattava tavoitteeni on tarttua niihin esteisiin, joita kasvulla innovaatiolla on työpaikkojen luomisessa. Yritykset pärjäävät, kun ne kilpailevat ansioillaan, mutta tärkeillä markkinoilla, kuten energiamarkkinoilla ja digitaalisektorilla, täytyy käyttää erityistä huomiota sen varmistamiseksi, että hallitsevat pelaajat kunnioittavat sääntöjä. Erityisen tärkeää on mahdollistaa pienten ja keskisuurten yritysten innovoinnin kukkiminen. Valtionavun alueella minä tukeudun valtionavun moderni uudistamis- ja mukaistamisagendalle. Tässä modernisoimissa me annamme jäsenvaltiolle aktiivisemman vastuun valtionavusta, mikä on tärkeämpää. Seurattavuus lisääntyy ja suuri yleisö näkee, miten me käytämme erittäin niukkoja julkisia resursseja. Kansalaisilla on selkeämpi kuva, miten niukkoja julkisia resursseja käytetään. Silloin niistä voivat olla enemmän keskustelun keskiössä. Joskus valtion avun sääntöjä täytetään painossa, fuusiosäännöissä ja antitrustisäännöissä on hintansa maksettavana lyhyellä aikavälillä – Reilu kilpailu ja muutokset markkinoilla maksavat kuitenkin kasvuosinkoa ihan oikeasti. Mutta niihin saattaa liittyä lyhyen aikavälin yhteiskunnallisia kustannuksia. Ja tulen työskentelemään jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa taatakseni, että niiden interventiot eivät estä rakenteellisia uudistuksia. Saman aikaan työskentelen jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa taatakseni, että muutokseen liittyvät toimet, täydentävät toimet ottavat täysin huomioon sosiaaliset olettavuudet. Euroopan kilpailupolitiikka perustuu vakiintuneille terveille periaatteille. Ne on määrätty perussopimuksessa. Ne ovat kestäneet ajan koettelun ja sisämarkkinoiden avoinna pitäminen ja tasaisen pelikannan luomisen luominen ovat politiikan välittömiä tavoitteita, mutta me emme tavoittele ainoastaan kilpailua sinänsä, vaan tärkeitä tavoitteita, työpaikkojen luomista ja Euroopan menestystä. Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun kilpailusäännöt ensiksi muotoiltiin perussopimuksessa. Tämähän on alakanttiin sanottu. Yhtäältä taloutemme ovat digitaalisia. Nämä ja monet muut kehitykset haastavat meidät jatkuvasti seuraamaan markkinoiden kehittymistä, terottamaan työkalujamme ja ennakoimaan talouden muutoksia. Tätä taustaa vasten kilpailupolitiikalla on ratkaiseva rooli kasvun uutta alkua tavoitellessamme. Kysymys ei ole ainoastaan yrityksistä ja kuluttajista, kysymys on kansalaisista. Vaan tämmöinen ihmisjuttu. Kysymys on meistä. Eurooppalaiset yritykset, pienet, keskikokoiset, kuin myös suuret ja monikansalliset kilpailevat globalisoituneessa maailmassa. Ja EUn kilpailusääntöjen asettama kuri voi auttaa yrityksiä innovoimaan ja vahvistumaan. Jotkut näyttävät sanovan, että olisi ristiriitaa kilpailupolitiikan ja teollisuuspolitiikan välillä. Nöyrästi olen eri mieltä. Me tarvitsemme kilpailupolitiikkaa, kuten tutkimusta, kehitystyötä, innovointia, investointia, pääomaa ja hyvin koulutettuun työvoimaan. ei ole kelpoisaa teollisuuspolitiikkaa soilla yrityksiä kilpailulta kuluttajien kustannuksella. Siksi en näe kilpailua yksinäisenä erillisenä salkkuna, vaan päinvastoin parempi säätely luo ja tukee yhteismarkkinoita ja ruokkii kilpailua – säätely luo ja todellisuutta. Me näemme telekom-alueella, jossa markkinat ovat, jossa yritykset ovat tiukasti kansallisia niin monta vuotta markkinoiden vapauttamisen jälkeen. Ja em, jotkut ajattelevat, että emme voi noudattaa tehokasta kilpailupolitiikkaa kotona, kun ulkomailla ei ole tehokkaasti valvottuja markkinoita. Olen eri mieltä. Paras Tapa valmistautua kilpailuun ulkomailla on, että on kilpailukykyinen kotona. Tämä merkitsee, että työskentelee lähes yhteistyössä komissaarikollegoiden kanssa. Mutta tämä ei ole ainoa syy, miksi kilpailupolitiikka ei ole mikään orpo salkku. Haluan työskennellä teidän kunnianarvoiset jäsenet kanssa ekoon valiokunnassa ja muissakin valiokunnissa, mutta myös epämuodollisesti. Te tunnette vaalipiirinne paremmin kuin kukaan. Kuulette kansalaisten huolet, huolenaiheet, kunniarvoiset jäsenet. Meidän täytyy näyttää, että pystymme tarjoamaan eurooppalaisia ratkaisuja, kun sellaisia tarvitaan. Ja tässä komission puheenjohtajakasta ajatellen meidän täytyy olla isompia ja kunnianhimoisempia isossa asiassa, pienempiä ja vaatimattomampia pienessä. Äskettäinen valtion avun modernisointi on saanut meidät oikealle raiteelle ja ottaa meitä keskittymään asioihin, joissa interventiota kaivataan. Ja jäsenvaltiot tekevät sitten sitä, mitä parhaiten osaavat. Antitrustipuolella meidän täytyy keskittyä yrityksiin avaan sektoreilla. Minä kannatan vahvaa kilpailua jo enkä rajoita isoja kilpa- yrityksiä kilpailemasta ansiollaan, mutta en epäile suurten pelaajien käyttäytymisen haastamista silloin, kun ne rutistavat markkinoilta pienempiä kilpailijoita aiheettomasti, asiattomasti. Varmasti teillä on samat arvot. Koska kilpailupolitiikka ei ole sen enempää byrokratiaa kuin teknistä työtä, vaan kysymys on arvoista. Ja olen huomannut Euroopan parlamentissa. Ja toivon, että jos me nyt valitaan, löydämme sitä yhteistyössämme. Ja totta kai sitoudun siihen, että käymme tiuhaa, kunnioittavaa keskustelua Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa. Ja silloin, kun muodollisesti tarvitaan, vaan milloin sunkin mahdollista. Tämä on Euroopan parlamentin ydinintressi. Te edustatte Euroopan äänestäjiä ja toivon, että tämä kuuleminen aloittaa avoimen, tiiviin ja hedelmällisen kumppanuuden. Thank you to the commissioner. Suuret kiitokset komission jäsenehdokas ja nyt me Aloitamme ensimmäisen kysymyskierroksen ja ensimmäinen puhuja on EPP-ryhmän Burkhard Paltz. Puheenjohtaja, arvoisa rouva Vestager, minä puhun kilpailun kansainvälistymisestä. Monet talousennusteethan toteavat, että ensi vuonna 90 prosenttia maailmanlaajuisesta kasvusta syntyy Euroopan ulkopuolella ja monet eurooppalaiset yritykset, jotka ovat olleet isoja toimijoita markkinoilla, jäävät junasta Äh, ja maailman kärjen vauhdista. Ja tämä koskee muun muassa strategisesti tärkeitä aloja, kuten tieto- ja viestintäteknologia, ilmailuteknologia, logistiikka, infrastruktuuri. Ja kysymykseni on seuraava. Tuleeko äh, kilpailun kansainvälistyminen äh, uskoaksenne tai otetaanko se kylliksi huomioon Euroopan kilpailupolitiikassa? Ja toinen asia, hyvin tärkeä asia Euroopan parlamentille, Kauppa- ja kilpailupolitiikassa eurooppalaiset yritykset eh, joutuvat toimimaan kansainvälistyneessä kilpailuympäristössä ja ajatellaan esimerkiksi strategisia aloja, joilla eh, yritysten yhteenliittymättä eh, vaikuttavat myös kielteisesti Eurooppaan. Miten voimme Euroopan etua tässä ajaa?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 Juuri nämä kysymykset ovat monien mielissä päällimmäisenä, jotka puhuvat siitä, että heidän yrityksensä, missä se toimii, riippumatta siitä, onko se pieni vai ei, se koituu kuitenkin kilpailemaan maailmanlaajuisesti. Tärkeää on tietenkin se, että aina kun yritys toimii Euroopassa, samat säännöt pätevät riippumatta siitä, kuka omistaa, kuka on osakkeenomista, kuka on vastuussa. Kun toimii Euroopassa, niin silloin Euroopan säännöt pätevät toiseksi. Mielestäni on erittäin tärkeää, tarkistaa joitakin näistä huomioista ja sanoin selvästi, kun me neuvottelemme kaupasta, kun te- teemme tuota VTOssa, että otamme nämä asiat avoimesti pöydälle, niin kuin Taskaksi sanoitaan, pannaan pöydälle. Eikä kierrellä eikä kaarella, koska meidän täytyy toimia tässä avoimesti näissä asioissa. Silloin vasta voimme niiden pohjalta toimia. Ja mielestäni on erittäin tärkeää pitää myös kansainvälinen kilpailutyö vauhdissa. Olen huomannut, että se mitä täällä EU:ssa teemme on ihan huippuluokan toimintaa, viiden tähden toimintaa sitä pitäisi vielä vain tehostaa ja meidän pitäisi tehdä työtä muiden kanssa, että niidenkin toiminta paranisi, jotta kilpailusäännöt tulisivat myös globaaleiksi. Mutta mielestäni meidän pitäisi jatkaa tätä keskustelua, koska uskon, että on monia pikkunyansseja, jotka tähän liittyvät myöskin joillakin. Jotkut alat ovat ratkaisevan tärkeä myös, mitä tulee patentteihin, äh, immateriaalisen oikeuksiin ja miten asioita hallinnoidaan eri komissaarien valtuuden alaisuudessa ja eri valiokunnissa täällä parlamentissa. No. Kiitos. Seuraava kysymys SD-ryhmän Elisa Ferreira. Kiitos. Komission jäsenehdokassa haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy pankkeihin ja rahoitusalaan. Meillähän on pankkien kriisin ratkaisumekanismi, jota koskee direktiivi ja tämän direktiivin mukaan erityislaatuista julkista tukea voidaan antaa pankille ilman, että kriisinratkaisu käynnistyy, jos tällaista rahoitusuisketta tarvitaan tiettyjen toimien pohjalta, mitä pankin likviditeettiin tulee. Ja nyt Euroopan keskuspankki tekee sitten tällaisen laaja-alaisen arvion liittyen uusiin valvontatoimiinsa. Ja tämän arvion pohjalta tällainen pääomittaminen saattaa tulla joidenkin pankkien kohdalla tarpeelliseksi. Miten aiotte taata sen, että äh, tämä pääomittaminen ei luo äh, kilpailuvääristymää ja että toimitaan valtion tukisääntöjen puitteissa ja että vararikkoisia pankkeja ei väkisin pidetä hengissä. Kiitos. One of the which... Yksi kysymys, joka varmasti askarruttaa monia. Miten hoidetaan rahoitussektoria kaiken tuskan jälkeen, jota se on viime vuosina aiheuttanut ja kriisin jälkeen, jonka se aiheutti? Miten tästä eteenpäin? Ja meillä on juuri ollut tällainen, tällaiset nämä erityissäännöt johtuen erittäin vaikeista taloudellisista tilanteista. Haasteena on se, että, että tämä pankkien kriisiratkaisu ei vielä toimi, koska tässä on tiukat ehdot, että veromaksajat eivät joudu maksamaan. Siirrytään tästä ö, siihen, että osakkeen omistajat velkajat joutuvat osallistuvat asiaan. Siis kun tarkistetaan valtion tukisääntöjä pankkien kohdalla, ne ovat tavallaan siltana entisen bailout-järjestelmän nykyisen bail-in-järjestelmän välillä, jos pankki on hankalassa raossa rahoituksesta ja paljon työtä tässä on minulle rahoituspalvelukomissaarin kanssa yhdessä, niin kuin aikaisemminkin vaikeina vuosina on ollut, mutta on tärkeää päästä tästä ulos tästä erittäin erikoislaatuisesta tilanteesta, missä veronmaksaja pyydetään jatkuvasti maksamaan uudelleen ja uudelleen pankeille, jotka ovat ottaneet valtavia riskejä varsin pitkän ajan jakson, joten minä toivon, että tapa, jolla tukiasioita tullaan käsittelemään, on juuri tämän pankkien elvyttämis- ja kriisiratkaisumekanismin hengissä, hengessä. Thank you. Now for the ECR group, Kate. Sitten Case Winburn, ECR-ryhmä, olkaa hyvä. Earlier this Kiitos ja tervetuloa komission jäsenehdokas. Aiemmin tällä viikolla brittipääministeri ja valtionvarainministeri kertoivat uusista toimista. EU on kuitenkin esittänyt syytöksiä, jotka kohdistuvat Irlannin Mm, toimiin, jotta Irlanti on antanut esimerkiksi Applen äh, maksaa erittäin alhaisia veroja ja näin työpaikkojen nimissä vääristänyt kilpailua. Almunia on nyt viitannut 91-2007 äh, välisiä verosopimuksia, jotka mahdollisesti ovat rikkoneet Euroopan unionin kilpailusääntöjä. Äh, ja Toinen kysymykseni tähän liittyen on, että mitä komissio voi tehdä, jotta tällaisia eh, manööverejä eivät monikansalliset yhtiöt eh, saisi tehtyä, koska tämähän vääristää kilpailua. Kiitoksia. One of the many things that I have learned in, in these intense week is that Yksi asia, jonka on ollut eh, Double Iris ei tarkoita mitään vahvaa ilmastot kahvia. Se on valitettava järjestely, nyt on paljon slangia, olen pyrkinyt välttämään, että opettaisin tällaisia lyhenteitä, koska silloin tästä tulee tästä sisäpiirin keskustelua. Tämä on erittäin vakava kysymys. Enemmistö yrityksistä maksaa yritysveroa Euroopassa, ja niiden pitää tarkastella sitten suuria yrityksiä, jotka pystyvät järjestämään asian itselleen, erityisjärjestelyt, joiden kautta pa- paljon alhaisemman veron. Tähän mennessä se on niin kuin toiminut. Ja minä aion jatkaa työtä, jota Almunia aloitti, jotta saataisiin valoa hiukan näihin järjestelyihin, mikäli mahdollista. Minä ymmärrän täysin, että verokysymyksissä vaaditaan yksimielisyyttä. Tämä ei ole tapa panna veropolitiikkaa sisään EU-hun takauven kautta. Jos puhut, tämä liittyy valtion tukiin suoraan tai epäsuoraan. Se kysymys silloin kuuluu myös kilpailupolitiikkaan ja siksi on erittäin tärkeää pysyä ja sitkästi tutkia, mitä oikein tapahtuu, mitkä ovat tulot ja, ja miten tämä voidaan lopettaa. Thank you. Now for the ALDE, Kiitoksia. Sitten Alden kysymys, Silvi Kulah. Just une remarque d'abord. Kiitos, rouva. Yksi kommentti. Minusta on surullista, ja täällä on niin vähän, vä, vähän väkeä teidän kuulemisessa. En sano siksi, että olette liberaali perheestä, vaan koska tämä on todennäköisesti komission tärkeintä politiikkaa. Ja kun tarkastan kuinka monta ranskalaista täällä on, jotka aina horjuttavat kilpailupolitiikkaa, niin heidän poissaolonsa on skandaali. Te alviivasitte johdannossa, että kilpailu on oikeudenmukaisuuden väline auttaa tukemaan heikompia, niitä, jotka ovat vallassa, joilla on enemmän resursseja. Ja tästä näkökulmasta kysyn, mutta tämä liittyy siihen, mitä Burkhard Balt sanoi. Tämä globaali näkökulma se, että eurooppalaiset yritykset toimivat laajemmalla kentällä. Ja tässä että jotkut ihmiset mieltävät sen, että me heittämme kapaloita rattaisiin ja eh- estämme yrityksiä toimimasta tasaisella muiden kanssa. Mitä ajatte tehdä kansainvälisellä kentällä, jotta saadaan myönteisiä vaikutuksia kilpailussa? Eikä ikävää. I completely understand that... Täysin ymmärrän, että tällainen vaikutelma voi syntyä. Mitä mediasta kuulee? miten yrityksiä haastetaan käyttäytymisessään globaalissa markkino- globaaleilla markkinoilla. Joten tämä ymmärrän, että tämä voi olla kansalaisten huolenaihe. Miksi minusta onkin niin tärkeää sanoa, että keskipitkällä aikavälillä, pitkällä aikavälillä varmasti kilpailu tukee innovointia, kasvua ja työpaikkoja, mutta ehkäpä yhteiskunnalliset kustannukset yhteiskunnallisia kustannuksia syntyy lyhyellä aikavälillä, niihin pitää tarttua suoraan. Esimerkiksi koulutusohjelmien kautta, että ihmiset voivat siirtyä sektorilta toiselle. Ja täytyy pitää huolta siitä, että kaikki tapahtuu päivän valossa ja kaikkea kuullaan. On ihmisiä ammattiliitossa kuulevat, että ihmiset tapahtuvat ihan heidän päänsä ylipuolella. Me vaan kuulla ihmisiä paljon paremmin. Mutta minusta ei ole terveellistä suojautua kilpailulta täällä. Ja näinhän te ette halunneet kysymystä ajatella päinvastoin. Niin kuin teitä kuulin ja niin kuin asian ymmärsin, tärkeintä on lähestyä tasapainoisesti koko kuviota, eikä vain yhtä palikkaa. What do you answer when a Vielä 30 sekuntia. Mitä sanot, kun joku yritys, ulkomaalainen yritys ostaa eurooppalaisen yrityksen ja valtion apua tulee jostain mu- muusta maasta, kun se ei ole mahdollista eurooppalaisessa yrityksessä? Ensiksi, valitettavasti, monet eurooppalaiset pankit ovat saaneet myös valtavasti valtionapua. Tuo sanottu, niin tärkeintä on tehdä jälleen kaikki päivänvalossa kaupanjärjestelyjen sopimusten maailman kaupanjärjestön puitteissa kilpailuviranomaisten kanssa, jotka ovat muissa, muissa lainsäädännöissä. Muuten joudumme tilanteeseen, jossa meillä on tavallaan Länteläinen kilpa, kilpailu epäsuorasti ja kuluttajien kustannuksella. Rina Kari. Kiitoksia seuraavaksi Rina Kari. Äh, Gue. Hai. Kiitos johdannosta. Minä istun täällä ja tervetuloa takaisin Euroopan parlamenttiin, voi kai sanoa. Minä haluaisin äh, tar- lähestyä vapaata kilpailua vähän tästä vil- eri vinkkelistä. sanon kunnat investoivat ja niiden pitää tehdä joko tehtäisiin vapaa rakentaa metroa tai ja monilla sanoilla lause, että, ja, että ihmisillä täytyy saada reilut tulot tai opiskelijoiden pitää päästä näihin hommiin, mutta EU-toimijoistuin saattaa estää tämän koska lähdetään siitä, tämä kilpailu on vääristävä. Eli kysymykseni on, oletko samaa mieltä, voidaanko täältä harjoittelijapaikkoja julkisen sektorin kilpailu tarjouksessa, ja voivatko kunnat tarjota kilpailijoiden palkkatasa, vaikka jotkut ovat sitä mieltä, että on kilpailun vääristämistä? Er, er er Se on, mikä on hankalaa Ja jos ajattelee, mitä EU-tuomioistuin tekee kolmen, kuuden, kahdeksan kuuden kuluttamissa on vaikea ennustaa. EU-tuomioistuin pitkälti luo sitä oikeuskäytäntöä, jota me sitten perustuu meidän perussopimukseen. Ratkaiseva, että harjoittelijapaikkoja on näistä tapahtuu julkisissa ja yksityisissä firmoissa. Ja ihan oikein on, että kun tehdään tällainen tarjouspyyntö, sitten voidaan sanoa, että tähän me haluamme tehtäviin. Ja sitten sanomme, me otamme vastuun siitä, se koulutetaan. En tiedä, mitä kilpailuoikeus periaatteessa suhtautuu tähän, mutta tärkeintä, että vaatimukset ovat samat kaikille, jotka tehtäviä tarjoavat. Varmasti me palaamme tähän asiaan, jos tuomioistuin laatii sellaisen tuomistudion, jota sinä ennakoit, mutta mistä minä en tiedä. Thank you. Now for the... Kiitos. Sitten vihreiden nimissä Michel Raimon. Arvoisa rouva Wester, te tuossa alussa totesitte, että haluatte toimia pienten yritysten puolesta, että niillä olisi mahdollisuus toimia suurten kanssa samassa kilpailussa. Almuunia viime viikon maanantaina oli vieraanamme valiokunnassa ja häneltä kysyttiin Pointin ydinvoimalasta. Isossa Britanniassa hän totesi, että päätöstä ei vielä ole tehty. Tässä kyse on tuesta kolmen, kymmenen vuoden ajaksi, tuesta 30, 30 vuoden ajaksi, ja tämä tietenkin haittaisi uusiutuvia energialähteitä ja yrityksiä. No sitten itse asiassa muutama tuntia hänen vierailunsa jälkeen saimmekin äh, kuulla tuomion, eli hän sen toki tiesi täällä ollessaan, ei halunnut vaan kertoa. Miten te äh, suhtaudutte siihen, että äh, näin oli kaksi viikkoa ennen kuin te tulette valtaan, jos tällaista päätöstä lykättäisiin, niin mikä olisi teidän kantanne asiaan? Well, well, that is hard to say. Vaikea sanoa, koska todennäköisesti eh, en olisi sitä, sillä paikalla. Mikäli ymmärsin tämän asian nyt oikein, siitä on neuvoteltu ja sitä on valmisteltu jo yli kaksi vuotta. Jos komission ja sen huomaa, että se on valmis kollegiolle esitettäväksi, niin hänen pitäisi näin tehdä silloin. Joka tapauksessa, jos saisin toisen tapauksen esittää periaatteellisista syistä. Mielestäni on tärkeää noudat, kunnioittaa sitä, että jäsenvaltiot itse päättävät, minkälaisen valikoiman he haluavat ottaa käyttöön energiatoimituksessa, energiantuotannossa. Ei se asia kuulu meille tässä. Se on jäsenvaltioiden toimivaltuutta. Niin sitten tietenkin täytyy varmistaa, että valtion tukisääntöjä noudatetaan. To- liikaa palkkiota on toimittu asianmukaisella reilulla tavalla kilpailusääntöjen mukaisesti ja mikäli ymmärsin oikein nämä neuvottelut, joita nyt on, on käyty, niin tämä tehtävä on kuullut komissaarille ja hänen henkilöstölleen toimia juuri näin ja tältä pohjalta he tekevät päätöksensä. Mielestäni suurimmalla osalla ihmisiä on oma mielipiteensä, ovatko puolesta vai ei, mutta ongelmana on se, että se, siitä ei tässä ole kyse, vaan kyse on siinä, että jäsenvaltiot itse päättävät ja mitä komission jäsenen pitää tehdä on varmistaa, että jos valtion tukea kuulu, liittyy tähän, niin silloin sään, tämän pitää olla sopim, EU-sopimusten mukaista. The e FTT, Stefan. Kiitoksia. Sitten EFTD-ryhmä ja Stephen Wolf. When the UK joined the... Kiitos. Kun 70-luvulla yhdistynyt kuningaskunta liittyy yhtenäismarkkinoihin, me luulimme liittyvämme kukoistavaan kauppa-alueeseen. Tuolloin 70-luvullahan EUn osuus maailmantaloudesta oli vielä 40 prosenttia. No nyt se on enää 25 prosenttia ja Mm, se on kai laskemassa 15 prosenttia kymmenessä vuodessa. Korkeat verot, paljon sääntelyä, paljon työttömyyttä. Ja kun ajatellaan muita maailman alueita, niin niissä taas kilpailukyky on nousemassa muun muassa kansanyhteisön maissa. Ettekö ole sitä mieltä, että talouden faktat osoittavat, että EU-maat eivät ole hyötyneet näistä toimista kilpaillessaan ketä tahansa vastaan. I, I do not in, in... En mitenkään tunnista tätä kuvaa Euroopasta, johon minä uskon. En historiasta ajatellen enkä ajatellen tulevaisuutta. Päinvastoin se, mitä minä olen nähnyt, on, että EU on kehittynyt yhtenäismarkkinoista yhteisöksi, jossa luotamme toisiimme ja missä on erittäin hieno tasapaino jäsenvaltioiden vastuun ja yhteisesti hoidettavien asioiden välillä. Ja minä alle liittäisin EU-hun tämän vaurauden ja kyvyn padduuta tämän valtavan kriisin, jota olemme läpikäyneet viime, viime vuosina. En ollenkaan voi kuvitella, mikä tilanne olisi ilman EUta, mutta olen aivan varma, että olisimme olleet paljon huonommassa tilanteessa ilman EUta. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Sotireossa Tsarian Nappulossa sitoutumattomista. Olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, επιτρέψτε μου μία επισήμωση διαδικαστικό ζήτημα. Ensin tämä järjestyspuheenvuoro. Me emme ole poliittinen ryhmä sitoutumattomina jäsenä. Me edustamme vain sen maan puoluetta, josta tulemme. Kilpailu ja lisääntyvän kilpailun nimissä Euroopan unioni luvannut, että hinnat laskevat, ja, äh, mutta mitään ei ole tapahtunut. Monopoli käsin kaikki on keskittynyt, palkat laskeneet ja teollisuus heikentynyt. Kreikassa kaikki yksityistään lentokentät, satamat, vesi, energiaa. Hinnat nousevat ja nousevat. Valtion tuotannollinen rakenne, puolustusteollisuus ne pakataan myytäväksi yksityiselle teollisuudelle. Vapaa liikkuvuus on tuhonnut kokonaisia teollisuuden alueita. Tuhannet työntekijät ovat työttömiä. Ja pankit saavat ihan valtavasti rahaa ei mistään. Joka tästä hyötyy? Voitte vastata, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pistätte minun kontolleni aika paljon vastuuta. tärkeää että ymmärtää, että mitenpä EUta tarkasteleekin. Kaikki kokevat tuntevat myötätunto niitä kohtaan, jotka kärsivät talouskriisistä. Kreikan nuoret, Portugali, Espanja, ne, jotka eivät löydä pääse työmarkkinoille, eivät voi aloittaa perhettä, kun eivät voi sitä tukea. Ja näin poliittista sitoutumisesta riippumatta. Mutta voi missään nimessä hyväksyä sitä näkemystä, että ei olisi tämän syy. EU on avaintoimija ratkaisussa. Kun globalisointi lisääntyy, mainamme olemassa pienempiä ja olemme toisista riippuvaisempia. Siksi nautin mahdollisuudesta mahdollista työskennellä teidän kanssa koska tämä on tärkeää. Meillä on myötätuntoa niitä kohtaa, jotka kärsivät, mutta haluan olla vetovoimana yhteistyössä komission parlamentin neuvoston kanssa luodakseni vahvan Euroopan. Eikä sitä minusta rakenneta syttelemällä Euroopasta kaikesta pahasta, mikä voi sattua, mistä sitä tuleekin. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Ludet Niedermayer, EPP. Uh, Oikein hyvää iltaa ja aivan ensin toteaisin, että ähm, avustuspuheenvuoronne oli mielestäni erinomainen ja samoin vastauksenne. Ja toiseksi, e, jos olette virassanne yhtä äh, e, tiukkana kuin olitte tämän puheaikanne suhteen, niin hyvä on odotettavissa. Kun ajatellaan teidän äh, käsityksiänne ja kantojanne Euroopasta. Olen samoilla linjoilla kanssanne, mutta eikö ole niin, että joskus pyrimme ongelmia ratkaisemaan ylisääntelyllä? No hieman huolestuttaa se, että No, siitä huolimatta, että sääntely perustuu kyllä arvioihin ja hyvään tahtoon, niin lopputulos ei aina ole ihan toivottava. Eli mietin, mitä te komission jäsenenä voisitte tehdä varmistaaksenne sen, että sääntelyä, uutta sääntelyä tulee aina siinä, ainoastaan siinä tapauksessa, että edut ovat suuremmat kuin kustannukset tai haitat ja samoin läpinäkyvyyttä tulisi todella vahvistaa. Kiitos. Wow. I agree that regulation is not all... Niin, aika tylsähän se olisi olla kilpailukomissaari, koska aika vähän tulee uutta eh, sääntelyä tai on tulossa. Eli eh, jos tämä työ yksinomaan perustuisi uuteen sääntelyyn, niin tyhinkäsihän tässä oltaisiin. Mutta kun ajatellaan uusia toimintatapoja, täytäntöönpanotapoja ja niin edelleen, niin ne voivat olla hyvinkin tehokkaita verrattuna uuteen sääntelyyn. Kun ajattelen tätä asiaa, niin Euroopan sääntely, jos se tulee eh, ja kun se tulee 28 eri lähteestä, niin ehkä eikö olisi parempi, että olisi yksi yhteinen mm, sääntely eikä todella 28 erilaista, koska mm, muuten yritystä, jotka toimivat, toimivat eri maissa, elämä varmaan helpottuisi huomattavasti, kun ei tarvitsisi aina pohtia eri sääntöjä eri maissa. Toinen asia, joskus markkinat eivät toimi, joskus kuluttajat eivät pysy kärryillä sen suhteen, mitä käynnissä on. Yksi esimerkki voisivat olla vaikkapa pankkien ottamatta maksut siirroista, tilisiirroista. Tätä me emme, emme kuluttajina, me emme voi tehdä yhtään mitään, kätemme ovat sidon, sidotut. Eli ehkä olisi parempi säännellä näitä pankkien palvelumaksuja. Minä teen parhaani todella sen suhteen, että lähestyisin tasapainoisesti sääntelyn tarvetta ja tarpeettomuutta. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten Anneliese Dots, SD. Congratulations. Kiitoksia ja onnittelut nimityksestänne. Me tiedämme, että kautta Euroopassa varsin usein on iso haaste pienemmille yrityksille päästään markkinoille, joita muutamat avaintoimijat hallitsemat. Me olemme jo käsitelletkin yhtä esimerkkiä, joka on varsin lähellä omaa sydäntäni, nimittäin Yhdistyneen kuningaskunnan energiamarkkinat, kuten ehkä tiedätte, sitä dominoi niin sanottu tutkuusi kuusi eh, isoa energialaitosta. Kaikki alun perin alueellisia monopeleja. Yhdessä ne tuottavat noin 95 prosenttia kotimaan tarpeesta Isossa Britanniassa ja vain ja omistat 70 prosenttia kapasiteetissa. Mutta me maksamme 170 euroa lisää joka vuosi johtuen siitä, että markkinat eivät toimi kilpailukykyisten markkinoiden takia siksi. Tähän ei ole monellakaan taloudella varaa. Tässä vain yksi esimerkki ongelmasta, joka on olemassa myös muualla Euroopassa. Pienemmät PK-yritykset suljetaan pois markkinoilta, vaikka niiden pitäisi olla auki heille. Sitten kansalaiset mm, markkinoiden pitäisi palvella myös kansalaisten etua. Mitä te teette omana aikana ne komissaarina, että tarttuisitte näihin kysymyksiin? Kiitoksia. Well, well, thank you very much. Kiitoksia kovasti konkreettisesta esimerkistä, koska mielestäni tämä oli hyvä esimerkki tilanteesta, mikä on monien kansalaisten edessä Euroopassa, että sisämarkkinat eivät toimi niin kuin haluaisimme, koska kilpailu on tarpeeksi vahvalla pohjalla. Muutama määräävässä asemassa oleva toimija voi sopia markkinoista keskenään ja on varsin vaikeaa, että kuluttajat voisivat käyttää kuluttajan valtaansa muuttaakseen tätä tilannetta. Minä olen sitä mieltä, että on joukko välineitä minun työkalupakissa, jotta voisin parantaa tilannetta. Ja viittaan tietenkin antitrustisääntöihin, fuusiolainsäädäntöön ja tietenkin äsken puhuttiin hink, hinkin valtion tukia. Onko tässä toimittu sääntöjen mukaisesti vai mennäänkö vähän harmaalle alueelle jo? Sitten toinen asia, vaikkakin rakastan kilpailukysymyksiä. Sehän on, näin, näin aina on ensimmäistä pari vuotta menee huumassa sitten on kuitenkin rajoja sille, mitä kilpailukin voi saavuttaa, ja tämän takia minä kovasti odotan yhteistyöltä paljon apua muilta komissaarilta ja varapuheenjohtajalta, joka on vastuussa energiaunionista ja komissaarilta, joka on vastuussa ilmastosta ja energiakysymyksistä, koska uskon, että eri välineiden kautta voimme työstää tämän tyyppisiä asioita. Ja olen jo kuullut sen, kuinka paljon pitäisi investoida, jotta saadaan energiainfrastruktuuri, jota me tarvitsemme seuraavan 15 vuotta aikana. Olen tämän summan kuullut, kuullut, mutta en muista. Mutta jos tätä yhdessä työstämme ja täytäntöön panemme sääntöjä, joita meillä jo on, jo se auttaa kuluttajia saamaan laskunsa alhaisemmalle tasolle. Kiitos. Sitten eh, IMKO-valiokunta, EPP, Andreas Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsenehdokas, aivan ensin toteaisin, että teidän puheenpartenne, teidän käyttämänne kieli on ymmärrettävää tässä monimutkaisessa asiassa. On hienoa, että kansalaisetkin voivat teitä ymmärtää. Itse haluaisin valaista kysymystäni konkreettisella esimerkillä. No, ensin ehkä yleisesti toteaisin, että olen hyvin iloinen siitä, että olette ajatelleet myös PK-yrityksiä, mutta PK-yritykset ovat hiukan toissijaisessa asemassa kilpailulainsäädännössäkin, koska vuodelta 2003 kilpailuasetuksemme pitää 10 prosenttia rajana kartellin syntymiselle. Ja kun ajatellaan pieniä yrityksiä, niin yleensä suurille tämä on aika pieni osuus ja pienille taas 10 prosenttia syntyy nopeastikin. Tarvittaisiin oikeudellista varmuutta siitä, että pieniä ei rangaistaisi kovemmin kuin suuria. Kiitoksia. The best No paras olisi varmaan olla menemättä kartelleihin mukaan ollenkaan. Tällaisen pienen neuvon antaisin niille, jotka kuuntelevat, en nyt tietenkään teille. Tietenkin tämä asia on totta, koska yritykset, joilla on monta alaa ja monta rautaa tulessa, ovat ihan eri asemassa kuin sellaiset, jotka vaikkapa tuottavat vain yhtä tai kahta tuotetta. Joissain tapauksissa, eh, joihin olen tutustunut, olen havainnut, että eh, sakkosääntömme itse asiassa kuitenkin antavat eh, yhtäältä varmuutta, tietää, mitä tapahtuu, jos jää kiinni, mutta toisaalta on kuitenkin tilaa ottaa huomioon erityisolosuhteetkin. Eli minkälainen rooli taholla oli kartellissa, oliko kyseessä aktiivinen vai passiivinen toimija. Eli kyllä asioita voidaan ottaa tasapainoisesti huomioon. Tämä on mielestäni tärkeää, mutta ennen kaikkea pidän tärkeänä sitä, että sakot ovat suuruusluokaltaan sellaisia, että ne, niissä on pelotevaikutus. Muuten se on vaan sitten yksi juttu monien joukossa, että täytyy tehdä sen verran voittoa, että on varaa se sakkokin maksaa. Näin ei voi olla. Sakon pitää olla niin kovaa, että sillä on merkittävä pelotevaikutus. Ja kun kuulee mahdollisista kartelleista, jotka ikään kuin ovat pettäneet, niin siitäpä saavat mutta tulee todella päästä tilanteeseen, jossa sakot todella vievät kaiken voiton ja lisääkin. Kiitoksia. Seuraavaksi Jeppe Kuuhut, ST-ryhmä. Ja mange tak. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ja vielä kerran Kiitos Margaret Westerille fantastisesta johdantopuheenvuorosta. Minä uskon, että on erittäin tärkeää, että meillä on tehokasta uh, vapaan, politiikka vapaa tehokkaan kilpailun vuoksi uh, työpaikkojen reilu kilpailu. Olen näistä tässä missiokirjassa Junckerilta. Siinä myös selkeästi ja suoraan sanotaan, että täytyy myöskin kiinnittää huomiota verosuunnitteluun ja veronkiertoon. On isoja yrityksiä pyörittävät. tätä joidenkin valtioiden kanssa. Voisitko vähän syventää, mitä ja tehdä suhteessa tähän? Tätähän on jatkunut pitkään ja, ja pitää käydä niitä yritysten kimppuun, jotka vastaavat sääntöjä. Ja, ja täytyy luoda pk-yrityksille hyvät ehdot. Siellähän suurin osa työpaikoista tällä hetkellä syntyy. Tack för Kiitos, kiitos. Kiitos ystävällistä sanoista. Voimakas täsmällinen kommunikaatio näistä aiheista on tärkeää tätä riskiä muuten, että tästä tulee tällaisia teknisiä nuotteja. Että oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus vaan tässä ytimessä, jos on pienempi yritys, joka maksaa veronsa investointitutkimukseen, joka haluaa äh, innoittaa tässä saavuttaa uusia markkinoita ja tuoda uusia tuotteita markkinoilta. Ja se kokee, että suuret yritykset, joilla on valtavasti resursseja, ovat organisoituneet tavalla, että maksavat selkeästi vähemmän veroja, joka maksaa veronsa, jolla, jolla tai ei, mutta maksaapa kuitenkin. Siksi on ratkaisevaa. Jatka tutkintaa niin, että kaikki epäilyksellä löytyy pohja. Tällä hetkellä on voimakkaita epäilyksiä, mutta tarvitsemme vielä, ne täytyy todistaa oikeaksi. Tämä pätee kaikkiin yrityksiin. me tiedämme, miten ajassa tämä etenee, mitä nämä tutkimukset ovat käynnissä. Mutta jos vaiheessa tapahtuu. Tässä on erittäin priorisoitu toiminta-alue, jolla on merkitystä kilpailulle. Ja tämä selkeä signaali myös siitä, mikä on meidän mielestä oikeus ja kohtuus. Thank you, Darius. Kiitoksia sitten Darius Rosati, EPP. Thank you, uh, Kiitoksia puheenjohtaja komission ja sen ehdokas Euroopan kaasumarkkinat eivät todellakaan toimi kilpailukykyisellä oikeudenmukaisella tavalla. Joitakin ulkoiset kaasutoimittajat väärinkäyttävät määrävää markkina-asemaansa äh, käyttäen syrjiviä käytänteitä koskien käyttö yksinäistä yrityksestä Gazprom Venäjältä on surullisen kuului siitä, että on estänyt kaasun toimitusten monimuotoistamisen, on estänyt kilpailuja ja asetellut hintoja. Ja tämän tuloksena jotkut EU-maatkin ovat maksaneet kaasustaan 70-80 prosenttia korkeamman hinnan kuin muut eu valtat Kysymykseni on, mitä te aiotte tehdä, jotta voidaan palauttaa reilut kilpailukykyiset kaasumarkkinat Eurooppaan? Well, No, tulipas paljon. Ensinnäkin tunnustan äh, tai tunnistan näitä asioita, joista puhuitte, että varsin harvat toimijat dominoivat markkinoita ja siihen tietysti liittyy aina riskinsä, kun on vain muutama määrävässä asemassa. Ja tämä on yksi ilmeisistä syistä, minkä takia tutkimukset Gazpromin käytänteistä jatkuvat ja toivottavasti myös asia vedään loppuun. En tiedä, milloin näin tulee tapahtumaan, mutta tämä asia pitää vedä loppuun, koska se on sellainen asia, joka myös hiukan kertoo komission puheenjohtajan prioriteista. Miten voimme saada kestävää, kestävää energiatoimista Eurooppaan? Ja niin kuin äsken sanoimme, tämä liittyy myös kasvuun ja työpaikkoihin ja niiden luomiseen, koska energiahinta on tietysti ratkaiseva tuote, tuotantopanos mille tahansa yritykselle eurooppalaisessakin yhteydessä, joten mielestäni on erittäin tärkeää tässä yhteydessä sekä jatkaa, viedä loppuun meneillään olevat tutkimukset, mutta myös varmistaa, että antitrustisäännöt todella tehostuvat ja täytäntöön pannaan myös, koska muutoin tietenkin on vaara siitä, että jos me saamme joitakin kiinni, niin muut vain huomaavat, että tässä on uusi markkinatilaisuus meille ja toimia ihan samalla tavalla, koska on niin vähän näitä toimijoita. Ja tämä on yksi syistä, minkä takia tällä asialla on niin korkea prioriteettiasema, niin kilpailukysymyksenä suottava kysymyksen, mutta se liittyy myös niin paljon yleensä yritysten mahdollisuuksiin ja koko energiavarmuuskysymykseen Euroopassa. Anders. Kiitoksia. Sitten äh, Andres Brimdal, ECR-ryhmä, olkaa hyvä. Du har både øh, før og i dag lagt vægt på, at... Sinä tiedät, että, että tätä on vähän niin kuin politiikan tekemistä ja yritän kysyä vähän konkreettisen kysymyksen, jotka halutaan, että me siirrymme tästä liberaalista kilpailuelementistä. Ja, ja puhutaan tästä ideasta, että meillä on Euroopan mestareita, luodaan tilaa uusille aloille ja, ja ideana, että uudenlaiset yritykset nousevat. Haluaisin, miten suhtaudut tähän, jos kun sinusta tulee komissaari, miten haluat äh, käsitellä tätä trendiä, että kun haluavat Euroopassa äh, äh, välttää sääntöjä, että saadaan uudelle teollisuudelle tilaa kasvaa. Meidän pitää olla, meidän pitää olla kunnianhimoisempia kuin luoda vain Euroopan mestareita. Me haluamme, että Euroopan yritykset pärjäävät maailman tasolla. Ja parasta on kilpailla suurilla markkinoilla, kun aloittaa ja kilpailee myös pienemmillä. Ja on tärkeää ottaa tämä huomioon keskusteluissa, kun sellaiset ehdotukset, johon viittaat, esitetään. Kaikki tuo jonkun kustannuksella – jos yrityksiä suojellaan kilpailulta, niin vaarana on, että ne tuotteet ovat kalliimpia. Tänä vähemmän tutkimusta innovointi vähenee. Kuluttajat saavat huonompaa tavaraa kalliimpaa hintaa. Tässä ei ole mitään ilmastolounasta tässä ajattelutavassa. Ja se on erittäin tärkeää ottaa huomioon. Pitää myös pitää huolta siitä, että kun me pidämme huolta sitä, että kilpailu, täysi kilpailu vallitsee, niin näköalana täytyy olla se, että kun pärjää kilpailussa kotiin, kotona, niin pärjää maailmassakin. Tuo on sanottu, niin arvostan sääntöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutkimukselle, kehitystyölle ja innovoinnille ja myös julkisen sektorin, yksityisen sektorin kumppanuksissa – luvat lisää tietoa, kun se tehdään yhdessä, niin se voi äh, aiheuttaa uusien syntyä ja se voi olla voima, joka Euroopalla pitää vastaisuudessa olla. Kiitoksia. Ja nyt äh, Ramon Tremossa ja Alderyhmä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsenehdokas äh, Rova Vestager. En tiedä, Tuleeko tämä nimi nyt ihan oikein? Tervetuloa ja kiitoksia tästä raikkaan äh, tuul, tuul, ta, raikkaasta tuulahduksesta muiden kuultamisten jälkeen. Minulla on kysymys tästä Google Antitrusti-tapauksesta. Niin kuin tiedätte, Googlella on hakukoneena 90 prosentin osuus Euroopan markkinoilla ja komissio on antanut Googlelle kolme tilaisuutta korjata tätä etuisuuskohtelua, mutta nämä ehdotukset tähän mennessä eivät kuitenkaan ole ongelmaa ratkaisseet, eivätkä näitä 20 eri tahon mm, kanteita. Niihin ei ole vastattu muun muassa Euroopan kuluttajajärjestö ei se mitään auta, että Google laittaa jonkun pienen huomautuksen sinne sivun reunaan. Nimittäin kuluttajille ei aina ole hinnan tai myöskään arvion suhteen se Googlen ensimmäinen rivi mitenkään paras mahdollinen vaihtoehto. Eli mitä voimme tehdä PK-yritysten ja kuluttajien aseman vahvistamiseksi? Kiitos. No kun minä puhun, niin en tiedä mikä on konkreettinen seuraava askel, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että seuraava askel tulee. Tämähän on aika erittäin klassinen tilanne itse asiassa. Valtava, valtava markkina-asema ja valituksia kilpailijoilta, eri kokoisilta kilpailijoilta. Luulenpa, että eilen tuli uusia ulottuvuuksia Saksasta juuri siihen, miten Google näitä asioita hallinnoi. Ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää, ei nyt, en nyt puhu tästä konkreettisesta tapauksesta tänään, mutta on tärkeää varmistaa, että meillä on välineet ja tahto toteuttaa tutkimuksia myös, myös kun siirrytään uusille aloille. Niin kuin tuossa alkupuheenvuorossani totesin, kilpailusäännöt ovat yhtä vanhoja kuin on sopimus. Hyvä niin, mutta meidän täytyy olla yhtä ajantasaisia ja yhtä teräviä kuin mitä liike-elämä on nyt, kun asia on kehittynyt ja maailma on kehittynyt. Toivon, että että tätä tutkimusta ei jouduta pidentämään, pitkittämään tutkimuksella tutkimuksen päälle, koska kuluttajat ja myös äh, kilpailijat haluaisivat äh, kilpailut avoimet markkinat niin, että myös heidän palvelunsa tulisivat kuluttajien saataville. Eli seuraavat askeleet ovat kyllä varmasti tulossa, mutta nyt on liian varhaista sanoa, että mitkä ne tarkalleen ovat. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Jonas Fernandes. Mr. President, welcome. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa. Juncker sanoi heinäkuussa puheessaan, että sisämarkkinoilla ei ole automaattisesti prioriteetteja. Sosiaalisilla tekijöillä on myös osansa. Ja mä olin kampanjassa toukokuussa. Toukokuussa. Eh, toukokuussa olin kylässä omassa vaalipiirissäni. Siellä oli lapsia, jolla on jonkinlainen henkinen vamma. Nämä vanhemmat olivat vuosia tapeleet, jotta saisivat aikaan sen, että paikallishallitus saisi aikaan sellaisen laitoksen, jossa saataisiin paikkana ja lapsille. Viime vuosina tämä järjestö valvoi tätä instituuttia ammattimaisella tavalla. Kuitenkin unionin kilpailu politiikka on annettu ymmärtää, että tällaisia palveluita tarjotaan myös yksityisissä yrityksissä ja vanhemmat sanovat meille, että, että palvelu, joka he saavat aikaan, jota he valvoivat, voisi joutuakin yksityisen yrityksen äh, haltuun. Kun muista, mitä herra Juke sanoi, miten äh, uskotte, että pitäisi tasapainottaa tarve tasapainottaa kilpailua, olen tästä samaa mieltä, ja samalla pitäisi säilyttää tämän tyyppiset sosiaaliset aloitteet, jotka vastaavat todellista eurooppalaista henkeä, pyrkivät varmistamaan sosiaalisen varmuuden tämä, tällaisellekin jotka, joilla on erityistarpeita. Kiitos. Well, first of all, one of the things that I... Ensinnä yksi asia, mitä kunnioitan, on, että jäsenvaltiolla on erittäin vahva vastuu tässä, koska se, mitä me kutsumme yleisölliseksi taloudellisiksi palveluksi, vähän kilpailutermi, niin tähän liittyy myös silta jäsenvaltioiden sosiaaliseen vastuuseen. Niiden pitää määritellä, mitä ovat yleisen taloudellisen edun mukaiset palvelut ja mitä tarpeita. Tarvitaan kyse lapsen, lastenhoito, vammaisten hoito, sairaalapalvelut, terveyspalvelut, ja mielestäni on erittäin tärkeää pitää tämä asia mielessä, että on jotakin, joka kuuluu markkinoille, jotkut asiat taas eivät kuulu. Ja jäsenvaltioiden tehtävä on näitä päätöksiä sitten tehdä. Arvostan kovasti sitä, että jos jäsenvaltio haluaa muuttaa sitä, miten asiat hoituvat, ne voivat tehdä niin yksinkertaisella ja avoimella tavalla, mutta jäsenvaltioiden on kuitenkin päätettävä, mitkä ovat sosiaaliset tarpeet ja miten asiat voidaan hoitaa. Ja tämä on yksi tärkeä tasapainotekijä EU:ssa tänä päivänä, että on tilaa ja marginaalia yhteiskunnalla olla erilaisia, koska silloin kansallisilla poliitikoilla on omassa vuoropuhelussaan omien äänestäjensä ja kansallistensa kanssa myös liikkumavaraa toimia niin, mikä on heidän mielestään parasta. Ja minä toivon kaikkea parasta tälle perheelle, josta johon viittasitte, koska näyttää siltä, että heillä on ollut todella rankkaa. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Vene Langen, EPP. Kiitos. Rova Vestager, te tulette pienestä, ei korruptuneesta maasta, teillä ei ole henkilökohtaisia intressejä, te olette liberaali, liberaalit ovat aina olleet yrityselämän ikään kuin talutusnuorassa Teillä on tässä sitä paitsi vähän vanhaa taakkaa, Google esimerkiksi, ja se, että veropolkun myyntiä ei ole torjuttu. No Tanskahan nyt on korkeiden verojen maa, mutta teillä on valtavasti valtaa. Te voitte välittää, te voitte rangaista, eikä teihin kohdistu demokraattista valvontaa. Ensimmäinen kysymykseni, miten aiotte varmistaa sen, että tulevat suuntaviivat, niistä päätetään Äh, Euroopan parlamentin kanssa yhteistyössä eikä parlamentin yli ja ohi. Toinen kysymys. Mielestäni olisi tarpeen, että julkisuudessa, kun puhutaan äh, kilpailupolitiikasta, että sen merkitys tehtäisiin selväksi. Ja kolmas kysymykseni, miten uskotte, että voisitte yhteistyötä tehdä parlamentin kanssa tulevina vuosina? Miten mä tasujua? No. Öö, äh, onko teillä siinä kahvia kylliksi? Öö, se olisi nimittäin meidän tanskalaisten tapa, kun ei enää tupakkaa saa polttaa, niin juomme paljon kahvia, kun kokoustamme. Ja niinhän se hyvä vuoropuhelu syntyy. Kilpailuala on tietenkin äh, erityislaatuinen. 103 artiklahan on hyvin rajallinen, kat, tarkastelee hyvin rajallisesti tätä asiaa ihan tavallisen lainsäädäntö, tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn kautta, mutta tämän todettua niin voin todeta, että tarvitaan ihan konkreettisia keskusteluja myös, kun ehdotetaan asioita, joita voitaisiin pitää pehmeänä lainsäädäntönä. Ja nämä keskustelut on käytävä ennen kuin kynä koskee paperia. Parlamentin mietinnöt ovat olleet äärimmäisen hyödyllisiä komissiolle, jotta se löytäisi oikean tasapainon. Ja kun puhutaan nyt vaikkapa siitä, onko sääntely aina oikea tapa toimia, jos markkinoiden oma sääntely tai ää, mm, ja läpinäkyvyys toimivat, niin nämä ovat tärkeitä päätöksiä ja täytyy todella varmistaa se, että ehkä ei tule lainsäädäntöä, ehkä ei tule tavanomaista lainsäädäntömenettelyä, mutta vaikutus voi olla, parlamentin vaikutus voi olla niin muodollisesti kuin epämuodollisestikin erittäin, erittäin merkittävä. Niin, ja tuo viimeinen, toista kysymystä en enää muista, mutta viimeinen kysymys kolmesta oli, että niin, tiedotuspolitiikka, kyllä juu. Tarvitsemme liikettä eteenpäin, avoimuutta, läpinäkyvyyttä, kysymyksiä, mitä paitsi viestintäpääosaston mitä kilpailupääosaston toimiin tulee, ja että ihmiset voivat ihan nähdä, että ketä minä tapaan. Yrityksiä, kansalaisia, koska läpinäkyvyys on äärimmäisen hyvä väline ja asia tässä. Jos me teemme yhteistyötä tulevien viiden vuoden ajan, niin toivon, että sitten voidaan katsoa taaksepäin, että kyllä meillä oli kova linja kartelleihin liittyen, olimme tiukkoja valtion tukien suhteen ja huolehdimme läpinäkyvyydestä, että kansalaiset näkivät, miten heidän rahansa kulutettiin, käytettiin ja että teemme kaikkemme, jotta yritykset saavat luotua niitä työpaikkoja, joita tarvitsemme. Thank you. Kiitoksia. Kyllä, 114 hän on kuitenkin yhteispäätössä menettely mukana ja me luonnollisesti sitä sovellamme ja meillä on ennakkotapauskin olemassa. Seuraavaksi Marisa Matias Gue. Kiitoksia. Olen, olen täällä. Tervetuloa komission jäsenehdokas. Voisi sanoa, että olette ainoa vasemmistolainen ehdokas. Voisiko sanoa radikaali vasemmista, radikaali venstre. puhutte paljon kilpailusta, pois sana salkoille. Se on ihan luonnollista. Näettekö rajoja kilpailulle? Onko al- aloja, jotka pitäisi pysyä kilpailun rajojen ulkopuolella? Yes, it's, it's sometimes scarce. Ihmiset joskus vähän pelästyvät, kun puolueen nimi käännetään kirjaimesti, koska kirjaimesti se on radikaali vasemmista, joten vähän varokkaa poliittisesti. Me haluaisimme, että meitä kutsutaan sosiaaliliberaaleiksi. Tämä sanottua, niin uskon, että kilpailuilla on rajoja. Ja on raja sille, mitä kilpailulainsäädäntö voi saada aikaan. Tästä syystä oli käyttää osa alkupuheenvuorosta, Niin kilpailu ei ole mikään orpo salkko. Jos me haluamme työskennellä yhdessä, parlamentti ja komissio, näin me saamme jotain aikaa, mitä emme muuten saisi aikaan. Mistä syystä arvion Junckerin näkemystä uusista työtavoista, varapuheenjohtajaprojektia, projektia silloin voimme paremmin onnistua kansalaisten silmissä. Toinen kovasti arvio, arvostamani asia on tasapaino sen välillä, mitä teemme yhdessä ja mitä sitten jäsenvaltiot tekevät. Koska jäsenvaltion parlamentitkin ovat läheisessä puheenvuorossa vaalipiirien kanssa, niillä on tietoa on jäsenvaltioiden tehtävä määritellä, mitä ovat sosiaalipalvelut. Tämmöinen pitäisi olla. Jos minut valitaan kilpailukomissaariksi, ei se ole minun tehtäväni. Thank you, Ernest. Kiitoksia. Sitten vihreistä Ernest Urtasun. Er- Hyvää iltaa, rouva herra. Palaan energiakysymykseen. Otan esille Espanjan teidän e- edeltäne Almunia käsittelee tämän asian. Sielläkin on tällaiset isot yritykset vallassa, siksi lasku on kalleinta koko Euroopassa kuitenkin yritykset, näin tapahtuu vain Espanjassa, niillä on omat suotuisat olosuhteet ja valtavat voitot ja tämä on tällainen monopolistinen markkina ja tässä ollaan varsin jäljessä, mitä tulee direktiivin 72 direktiivin täytäntöönpanoon, joka koskee sähkömarkkinoita. Tämä, tässä todellakaan on rikottu Eurooppaa oikeutta vastaan, niin kuin monet ovat sanoneet, ovat puhuneet tästä Espanjassa. Haluaisin nyt kysyä teiltä, mitä aiotte tehdä, jotta voitaisiin todellakin erottaa nämä yritykset eri sektoreilla sähköalalla ja miten saada noudattamaan es- Euroopan oikeutta Espanjassa. Sitten miten aiotte todellisella tavalla varmistaa, että sähkönjakelu ei ollenkaan kuulu pienyrityksille esimerkiksi Espanjassa. I find this extremely complicated. Tämä on mielestäni todella monimutkaista, koska mitä on tapahtunut viime vuosina on, että joitakin alueita on vapautettu, liberalisoitu, sitten muut alueet tuntuvat toimivan ihan niin kuin ennenkin. Me etenemme todella hitaasti. Ja mielestäni nyt olisi aika ja olisi tärkeää peräänkuuluttaa energiaunionia, jotta saadaan kustannustehokasta kestävää energiaa, koska en ole sitä mieltä, että tämä voidaan ratkaista maakohtaisesti yksi kysymyksistä, kun puhutaan siitä, minne pitää investoida, on tietenkin energiasektori sekä verkkoon, kapasiteettimekanismeihin, jotta voidaan varmistaa se, että voimme monimuotoistaa energiantuotantoamme. Mutta kuitenkin, jos tässä komissaareja, varapuheenjohtaja. Heidän pitää tehdä erittäin läheistä yhteistyötä, että tämä toteutuu. Mielestäni on myös erittäin tärkeää, jos minut hyväksytään kilpailukomissaariksi, että tutkitaan, käyttääkö joku väärin määrävää markkina-asemaa ja näin tekee todella vaikeaksi pienille toimittajille tulla mukaan alhaisempaan hintaan, tuottamaan alhaisemmalla hinnalla energiaa kuluttajalle. On suoria tapoja toimia ja sitten ehkä tällaisia valtavia, mutta konkreettisia projekteja, joiden kautta saataisiin aikaan todellinen energiaunioni. Thank you. Now... Kiitos. Sitten äh, Margot Sanni, FDD. Kiitos, puheenjohtaja. se, että tässä nyt on, äh, tai kun rikotaan kilpailuoikeutta, niin äh, Fiat ja Luxemburg ovat äh, viime päivinä olleet paljon esillä. Mitäs mieltä olette tästä? Se on mielestäni aivan skandaali. Ja toiseksi kysyisin, että miten aiotte puuttua asiaan ihan rakenteellisesti. Ja haluaisin myös kuulla, oletteko, val, oletteko jo puhunut Junckerin kanssa Fiat-tapauksesta. Hän, hän itse vuosi sitten Luxemburgin pääministerinä totesi, että ö, tämä ei häntä niinkään huolestuta. Kiitoksia. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä siitä, että asioita tulisi lähestyä rakenteiden kautta. Toki voidaan toteuttaa tapauskohtaisia tutkimuksia, mutta sittenhän kaikkia tapauksia tulisi käsitellä samojen periaatteiden pohjalta. Ja tärkeintä mielestäni on se, että pitää maksaa se vero, joka kuuluu maksaa, vero, jonka muut yritykset maksavat, jonka kilpailijat maksavat, koska näin tämä on reilua kaikille. Ja kun me näistä tutkimuksista ja tapauksista, jotka nyt ovat, joiden tutkimukset ovat käynnissä, saamme lisätietoa, niin uskon, että pääsemme kahtalaiseen tulokseen. Ensinnäkin tällainen pelotevaikutus ja toiseksi sitten paljon tietoa siitä, että miten nämä tällaiset erilaiset tapaukset on järjestelty, minkälaiset mallit niissä on taustalla. Ei tämä ole mitään tavallista takaoven veropolitiikkaa, ei vaan kyse on reilun kilpailun varmistamisesta. Ja se, mitä lehdistä on voinut lukea, mitä itse tiedän jutusta, niin olen kyllä ymmärtänyt, että ihmisiä äh, loukkaa se, mitä he äh, näkevät. Ihmiset haluavat, että yritykset maksavat veronsa, jotka niille lankeavat. Ja luonnollisesti me jatkamme niitä tutkimuksia, mm, jotka ovat auki ja toivomme saavamme niistä hyvin paljon tietoa ja viisautta tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja kun on lisää tietoa, voi varmistaa äh, sellaisen rakenteellisen lähestymistavan, joka hyödyttää tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten ST-ryhmä Kostas Mavrides. Thank you, Chairman. The, uh... Kiitoksia puheenjohtaja suojelujärjestelmä, joka liittyy kuluttajasopimuksen ja kohtuullisiin ehtoihin. Se perustuu sille, että kuluttaja on heikossa asemassa verrattuna toimittajaan tai myyjään, mitä tulee sitä ka- ka- ostovoimaansa ja tietotaitonsa. Mitä juuri olen lukenut on esimerkki hiljattaisesta tuomioistuimen päätöksestä EU:ssa. En voi ajatella parempaa perustelua tälle suhteelle kuin vaikka pankin ja velallisen välinen suhde talouskreisiin aikana, erityisesti Euroopan periferiassa ja tietenkin minun tässä oma maani mielessä Kypros. Oletteko te sitä mieltä, että on korkea aika harjoittaa tehokkaampaa politiikkaa, suojapolitiikkaa kaikki, kaikkia niitä lainaajia kohtaan, suojella heitä epäreilulta pankkikäytännöltä. Oletteko sitä mieltä, että olisi aika paremmin Euroopassa korostaa, kuinka tuloksellisesti täytäntöönpano tapahtuu tämän direktiivin kohdalla? Oh, I definitely think so. Olen todellakin sitä mieltä, koska kolmena vuotena, kun olen osallistunut ECOFIN kokouksiin, niin juuri tähän olemme pyrkineet. Vahvemmat uudet vaatimukset millä tahansa rahoituslaitoksella, onko se sitten pankista tai muista laitoksista, niin pääomavaatimusten kannalta, likviditeetin kannalta, vahvuuden kannalta kuin hallinnonkin kannalta katsottuna, että varmistettaisiin se, että kriisin jälkeen meillä on täysin erilainen ja ehkä tylsempi rahoitusmarkkina-alue. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että näitä sääntöjä todella käytännössä toteutetaan. Pankkiunioni tulee tuomaan paljon niitä korjaavia toimia, tarvitsemme yhtenäinen valvonta, hoitaa osan tästä. Sitten tulee myös osa, joka liittyy valtion tukien sääntöjen täytäntöönpanoon, koska pankkiunioni ei välttämättä koske kaikkia, vaikkakin se on avoin myös muille kuin euromaille. Sitten pitää varmistaa, että tällaisia mukaan kuuluvia ja muita kohdellaan yhtäläisellä tavalla. Sama koskee valtion tukea ja miten asioita käsitellään. Joten tässä mielessä se, mitä olemme työstäneet ECOFINissa, ja vahvaa tukea on saatu tässä koko ajan Euroopan parlamentilta. Tällä on juuri pyritty varmistamaan se, että asiat ovat tasapainossa aivan uudella tavalla, mitä tulee pankkitoimintaan. Thank you, Siegfried. Kiitoksia. Sitten EPP Siegfried Muresan. Kiitos puheenjohtaja jäsenäiden kanssa. Jotkut kollegat totesivat, että joskus kilpailupolitiikka EU-ssa estää globaalisti kilpailukykyisten syyn, yritysten syntyä Euroopassa, mitä tapahtuu, että kun eurooppalaiset yritykset pyrkivät fuusioitumaan, niin lopu, sinne tulla, käykin niin, että joku ulkopuolinen, EU-ulkopuolinen yritys nappaa ne, mikä sitä rajoitteita Euroopan taloukselle. Tästä on jo huolenaiheita ilmaista, mikä on näkemyksenne. Komission antanut, näyttänyt E-plusien telefonikaan yhtymiselle vihreätä valoa. Jos operaattorit tekevät jotakin sitoumuksia. Ymmärtääkö komissio, että Euroopasta syntyy globaaleja pelaajia? One thing which is, is very important talking about... Yksi fuusioista puhut, tärkeä asia fuusioista puhuttaessa on markkinoiden ymmärtäminen, koska käytännössä päätös tapahtuu tapauskohtaisesti, minkälaisilla markkinoilla nämä mark- yritykset toimivat. On tärkeää, että fuusioita voidaan hyväksyä, mutta Täytyy myös löytää oikeassoja keinoja, jos on suuri valtava riski, että yritysten yhtyminen johtaa riskeihin. Pitäisi, pitäisi kouluttautua Euroopan kontekstissa, että pärjää globaalisti. Se on tärkeintä. Tärkeää on myöskin puhua yrityksille näistä oikeista keinoista ja pitää huolta, miten uudet markkinat toimivat. Ja yhtymisten kannalta tärkeää, että yritykset, jotka haluavat fusioitua, fu- voivat niin tehdä, mutta tämän estämättä kilpailua. Kun me haluamme globaalia kilpailua, niin ajatellaan tätä tietä eteenpäin ja ajatellaan muuta oikeaa poikkeusalueita kilpailulainsäädännön kannalta, niin, niin ne täytyy olla meidän täytyy olla syrjimättömiä. Ostaja on ostaja, myyjä myyjä eurooppalaisessa kontekstissa, mistä ne sitten tulevatkaan. Mans. Kiitoksia sitten Herolf Annemans. Belgian Uusi hallitus tai oikeastaan sen äh, hallitusmuodostuminen on loppuvaiheessa. Paljon ei ole koalitiokumppaneilta vuotanut äh, ulos, mutta esimerkiksi Marian Täisen on nyt teidän mahdollinen kolleganne ja on todettu, että Dexia Pankin tapaus, johon itse asiassa viittasitte myös kirjallisessa vastauksessanne, ja että kilpailupääosasto on todennut, että jos ei nyt laitonta, niin ainakin epärehellistä kilpailua tämä valtion takuu on mm, tuonut muassaan 30-50 miljardia euroa tämä niin kutsuttu ARKO-tapaus, niin kuin sitä kutsutaan, sisältää. Ja tässä kyse on kuitenkin ei osakkeista, vaan tästä, tässä on kyse ihmisten säästöistä ja tällä on tietenkin aika paljon vaikutusta koko pankkialaan ja sen rahoitukseen. Todennäköisesti miettii, tämä Arko-tapaus tulee olemaan viimeinen asia, joka on Belgian hallitusmuodostuksen tiellä. Tunnetteko asian ja mm, voitteko kommentoida sitä? Mm, puheenjohtaja oli tuossa sitä, mä tätä puhuitte liian pitkään. Minä voin antaa osan vastausajastani teille, koska en tiedä asiasta yhtään mitään. Olen pahoillani. Niin, siis tällä hetkellä todella tämä asia on Belgian hallituksen muodostuksen tiellä, ja jos te ette tiedä tästä eikä kukaan ole puhunut tästä, niin hyvä niin! It's a very good evening for you. No sittenhän teillä on oikein mukava ilta tässä. Okei. Okay. Hyvä. Annelies Dots. Thank you. Kiitos. Kuten tiedät, alle yksi tukkuri tai väitöskauppia dominoi markkinoita viidestä Suomessa asemassa ja kolme suurta Suomessa kattavat 28 prosenttia. Ja jotkut supermarketit käyttävät ostovoimaansa siirtämällä kohtuuttomia riskejä ja odottamattomia kustannuksia tuotantoketjuille, erityisesti työntekijöille ja viljelijöille kehitysmaissa mutta tällä on selkeä vaikutus myös kuluttajiin. Yhdistössä kuningaskunnassa on supermarkettien valvontaviranomainen, joka ehtää, e, pyrkii estämään näitä toimintoja. Sillä on valtaoikeudet sakottaa supermarkkinoita, mutta kolme e, suurinta supermark- supermarkettia neljästä, niiden pääkonttorit ovat Euroopassa, niin tarvitaan eurooppalaista toimintaa. Joten miten tämä että Äh, eh, lopettaa sen, että supermarketit käyttävät merkittävää ostovoimaa sekä syntyy niiden markkinaosuudesta luomaan voimakkaita ja pantavia sääntöjä, jotta supermarketit toimivat reilusti toimittajien niin kuin kuluttajienkin kanssa. Ja oletteko sitoutunut luomaan eurooppalaisen säätelyviranomaisen, jolla on valtuudet lopettaa merkittäviä äh, vimpiä eurooppalaisia vähittäiskaupan yrityksiä uhittelemasta ja äh, muiluttamasta hankkijoitaan? heikoimmassa tunnossa. Well, I, I do uh, recognize... Tuo on tunnistettava kuva. Vaihteiskauppa ja tarjontaketju on tärkeä ja usein sitä käsitellään kansallisissa kilpailuviranomaisissa hyvin usein. On vahva argumentti sanoa, että kun vaihteiskauppajat sanovat, että, että ne ovat Euroopan laajuisia, tämä on eurooppalainen kysymys. En tiedä, vaaditaanko tässä erityistä kilpailulainsäädäntöä. Mutta täytyy erittäin tiukasti täytäntään panna kilpailulainsäädäntöä tällä alueella kuin muillakin. Haluaisin mielelläni palata tähän asiaan. Kilpailun pääsäästö julkaisi tänään erittäin laajan tutkimuksen juuri tästä sektorista. 400 sivua. Sen kaltainen juttu, joten en ole sitä lukenut. Mutta heillä on paljon dataa siitä, miten paljon tuotteita on hyllyllä, kuinka paljon innovointia, mitä innovointia on ja, ja sitten pitää käyttää ekonometrisiä keinoja arvioissa pelaajien toimia. Tämä on kiinnostavaa. Ei tästä kaikkea saa irti. Kilpailulla ja sen ekonometrialla on rajansa. Mutta tämä on hyvä keino, että saa täyden kuvan siitä, miten sektori toimii Euroopan tasolla, koska arvostan kansallisten viranomaisten hyvää työtä tällä alueella. Mutta voimme jatkaa tämän parissa, koska meillä on tämän päivän tutkimuksen vuoksi parempaa tietoa. On behalf of the... E- Sitten Imko Rosa Thun und Hohenstein. Yeah. Right in the back, if you see me. Uh, and I would like to continue. Ihan täällä takana haluaisin jatkaa valtion tuista, joista jo kysymyksiä tuli. Ensin tarkempi kysymys Euroopan komissio auttaa kuluttajia kuluttajakeskusten kautta ratkaisemaan tällaisia rajat ylittäviä kiistoja ja kuluttajakeskuksia osittain rahoitetaan jäsenvaltioista. Hiljattain oli sellainen tapaus, että tällainen kuluttajakeskus ei saanutkaan rahoitusta. Syy oli, että viranomainen maassa pelkäsi, että rahoitus nähtäisiin laittomana valtion tukena, joten kysyisin ensin, voitteko selventää, että tällainen rahoitus, annetaan näille kuluttaja keskukselle, eurooppalaiselle kuluttajakeskukselle ei ole mitään laitonta valtion tukea. Ja sitten toisaalta yleisemmällä tasolla Euroopan komissio ehdottaa uuden tyyppistä teollisuuspolitiikkaa. Teollisuuden pitäisi, saavut, teollisuuden pitäisi olla 20 prosenttia BK tästä vuoteen 2020 mennessä. Minä kuitenkin pelkään, että on sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät halua löysentää valtion tukisääntöjä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Se kysymys kuuluu, voimmeko luottaa teihin, että te puolatte kilpailua sisämarkkinoilla mitä tahansa painostusta vastaan, jota saattaa tulla jäsenvaltioista? Well, I, I, I think it's, it's very important that... Mielestäni on erittäin tärkeää, että tukea ei lopeteta sen, siitä syystä, että pelätään avun olemaan laitonta tai jopa yhteensopimatonta perussopimusten kanssa. Jos tällaisia pelkoja syntyy, niin sitten tämä kysymys kyllä voidaan esittää ja asia näin selvittää. Mistä tässä siis on kysymys? Toiseksi mielestäni on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioilla on vahvat toimivaltuudet, mitä tällaiseen asiaan tulee mm. valtiontukien uudenmuka- uudistaminen ja tämä yleinen joukko ryhmäpoikkeusasetus antaa jäsenvaltiolle paljon enemmän liikkumavaraa käsitellä ei vain tällaisia vähäisempiä tapauksia, vaan moniakin tapauksia, mitä tulee valtion tukiin. Näin voidaan varmistaa se, että komissiossa, parlamentissa on resursseja keskittyä näihin suurempiin järjestelmiin, valtion tukeen silloin, kun tarvitaan, on kysymyksiä, joihin pitää vastata. Ja tämä työnjako on mielestäni erittäin tärkeä, koska joskus meidän pitää auttaa kuluttajia saamaan oikeutensa. Joskus meidän taas pitää luottaa kansalaisiin, jotta he varmistavat sen, että myös jäsenvaltiot miettivät omia prioriteettejaan valtion kysymyksissä. Ja mielestäni tällainen keskinäinen avoimuus johtuen valtiotukijärjestelmän uudistamista sopii erittäin hyvin tähän kohtaan. Tässä mielessä olen sitä mieltä, että meillä on aikaa ja resursseja laatia tiukkaa sääntelyä, mitä tulee tällaisiin tapauksiin, joilla itse asiassa on valtava vaikutus Euroopan tasolla. Ja, ja voi, pitää voida luottaa jäsenvaltioita, että ne myös toimivat erittäin hyvin ja ovat varovaisia, kun käyttävät veromaksajien vähäisiä varoja. Kiitos. Kollegat, äh, kyllä minä voin 10 sekuntia antaa teille yliaikaa, mutta ei mitään puolentoista minuutin kysymyksiä. Kokousaikamme päättyy kello yhdeksän. Seuraavaksi ECR Bent Lykö. Rova Wester, tehän tuossa vastasitte herra Baltsin kysymykseen, että kaikki yritykset Euroopassa – toimivat äh, samojen sääntöjen pohjalta riippumatta äh, siitä, kuka omistaja on. Tähän liittyen kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni äh, liittyy kilpailuoikeudellisiin vaikutuksiin, joita investoija suoja säännöissä on siis TTIP sopimukseen viittaan. Jos ulkomaiset investoijat, jotka investoivat Euroopassa, voivat kiertää kansallista lainsäädäntöä menemällä kistojen ratkaisu viranomaisen pakeille, niin eikö tämä ole kilpailun vääristymistä ja miten toimisitte? Toiseksi, jos eurooppalainen maa haluaa kantaa vain ulkomaalaisilta ajoneuvoilta tienkäyttömaksuja, mutta ei kotimaisilta ajoneuvoilta, niin eikö tämä ole kilpailua vääristävää, jos ajatellaan kotimaisia taikka ulkomaisia palveluntarjoajia kuljetusalalla? Eikö tämä ole Eurooppa vastaista? Valitettavasti Valitettavasti minulla on näistä tapauksista, joihin viittasit aika vähän tietoa, mitä tulee siis äh, näihin mahdollisiin tienkäyttömaksuihin, mutta jos syrjintä tapahtuu, niin tietenkin asioihin voi puuttua, jos esimerkiksi autoilta, joissa äh, kuorma-autoilta, rekka-autoilta, joilla on ulkomainen rekisterikilpi, kannetaan maksua, mutta kotimaisilta ei. Syrjimättömyyshän on merkittävä arvo paitsi kilpailualalla Euroopan unionin perusarvona sellaisenaan. Cecilia Malmström omassa kuulemisessaan puhui tästä investointisuojakiistojen ratkaisumenettelystä ja mielestäni hän sanoi aivan oikein. Nyt olemme kuulleet monia ajatuksia, ideoita ja äh, asiasta on puhuttu paljon ja nyt äh, asia täytyy todella ottaa vakavasti ja tarkastella sitä, mitä vaaroja tähän liittyy, mitä ihmiset pelkäävät ja mitä huolia täytyykin olla, mitä tulee tähän äh, investointisuojakiistojen ratkaisuun. Paljonko näitä tapauksia on nyt jo olen aivan varma, että tähän tulemme palaamaan, koska mm, vastauksia tähän kuulemiseen on käsittääkseni tullut noin 150 000, siis erilaisia ehdotuksia, ja ne täytyy kaikki lukea ennen kuin seuraaviin toimiin ryhdytään, mutta te kuulitte Cecilia Malmströmin vastaukset maanantaina liittyen juuri tähän kysymykseen. Minä olen samaa mieltä hänen kanssaan. Minä olen samaa mieltä hänen kanssaan. Tämä on asia, jota on tarkasteltu hyvin, hyvin perusteellisesti, mutta nämä tuhannet ja taas tuhannet sopimukset, joita kahdenvälisesti on tehty, eivät häviä minnekään. Eli investointisuojasta täytyy käydä avointa keskustelua ja löytää tasapainoinen ratkaisu. Kiitoksia Sofi Innetfeldt Alde. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Ravesta johdannosta ja, ja vakuuttavasta esiintymisestä tähän mennessä. Me ollaan kilpailupolitiikasta ja henkilötiedoista. Kuulimme jo vähän Googlen antitrusti tapauksesta henkilötiedoista nopeasti tulossa yksi arvokkaampia arvokkaimmista resursseista, mutta komissio on hyvin hitaasti tunnistanut, että big data muuttaa, iso data muuttaa, myös kilpailusäännöt että mutta Googlen tämä tuplaklikkaus, fuusio, double click fuusion ja on, kvasimonopolien kehittäminen on sallittu. Sellaista tai muualla ei ikinä oltaisi ajateltu tietosuojaa, usein ajatellaan yritysten esteenä. Henkilösuoja oli DG tässä markkinoissa ja Yhdysvalloissa se on kauppakomissio, joten tässä on iso selkeä kytkös ison dataan kilpailupolitiikan välillä. Ja sen sitä keskusteltaisiin yksittäistä jutusta poliittisesti. Me tarvitsemme uuden kokonaisvaltaisemman lähestymistavan kilpailusääntöihin isonnetaan big datan aikana. Olisiko samaa mieltä, voisitko ja puheenjohtaja keskeytyä tässä vaiheessa? Well, I, I first very much sort of recognize the profile. Tunnustan, että ää, äh, iso data on nyt internetin uutta valuuttaa, äärettömän kallista, kun maksaa miljoonia, miljardi, tai miljardittain yksiköitä niin analyysi on ihan toisenlaista kuin 50 vuotta sitten, kun on uudet työvälineet. on erittäin tärkeää, että me olemme skarppeja ja ymmärrämme, mitä tapahtuu. Ja nämä markkinat kehittyvät. En usko, että me olemme vielä perille siitä, mitä tapahtuu. Ja miten saada onnellisesti menestyvät yritykset, digitaalipalveluyritykset ja se, että kyseessä on meidän data elämään rinnakkain. Ja minusta minun pitäisi työskennellä sen komission kanssa, joka erityisesti tietosuojasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Täyttä valiokuntaa nyt työskentelee muiden parlamentin valiokuntien kanssa, koska Meillä on tässä kysymys, joka on tässä kilpailun ja tietosuojan eh, yksilön vapauksien ja oikeuksien välissä. Kysymys ei ole kaukaisesta tulevaisuudesta, vaan lähiviikkoina meidän pitäisi pyrkiä ymmärtämään markkinoita paremmin. Ja se on kilpailupääosastolle haaste, niin että se pysyy kehitysten edellä, koska markkinat kehittyvät niin nopeasti, että täytyy olla todella tiimissä kunnossa, että pysyy perässä. Sitten SD Kiitos. On ilo minulle. E, e, että sanoit, että kilpailuportfolio ei ole yksinäinen, vaan kysymys on yhteen, unilla yhteinen asia – ja yksi asia, joka Tanskassa ja muualla on huolestuttanut, että jos ajatellaan, miten yritykset siirtävät työpaikkaa toiseen jäsenmaahan, kun voisin saada esimerkiksi rakennerastosta tukea kaikkien työpaik- kaikille työpaikoille, kun kaikille tiedätte, tämä ei ole kilpailukomission jäsenen säilyttävä, mutta meitä on tärkeää, että meillä on sellaiset säännöt, ja että kilpailukomissaari takaa, että syntyy öö, reilua, että EUn rakennerahastoja käytetään työpaikkojen siirtämiseen maasta toiseen. Ja, ja e, kun luodaan EU varoilla työpaikkoja, niin miten pidät huolta siitä, että näitä kilpailusääntöjä noudatetaan tässä? Øh, ganske rigtigt så... No suoraan sanoen, sanat ovat tiukat. Musta tapakaa ei saa luoda. Jos siirtää samalta alalta työpaikkoja, jos suunnittelet, että suljet, lopeta työpaikkoja toisesta yrityksestä, toisesta paikasta. Mikä on ratkaisevaa, että, että sitä voi löydä keinoja kiertää näitä sääntöjä. Sehän vartassa on. Ja pitää olla avoin, että kun yritys saa tukea, niin siis tämä tulee osaksi yrityksen toimintaideaa. Täytyy olla tarkka, miksi niitä antaa, koska yritykset kaikki kiinnostavat tästä ja sitten alkaa lobbaamaan varoja itselleen. Että, ja tärkeintä onkin, on, että, että säännöt ovat kattavia. Jos me nyt hyväksytään tehtävään, voin tehdä jotain, ja kollegani, erityisesti aluekehityskomissaari, mutta myös sisämarkkinakomissaari. Koska tämä on kilpailukenttä, jossa pelataan eri kompetenssien alueella. Ja äh, säätelyjärjestelmän uskottavuuden kannalta on tärkeää, että kansalaiset kokevat, että luodaan lisää työpaikkoja, että, eikä niin, että työpaikat pöörivät villisti sinne, missä tukea on. Jotkut yritykset kokevat, että äh, toki oli aina syy. Tutkimuskehitystyötä jollakin alueella. Onko siellä sellaisia työntekijöitä, mitä tarvitaan, minkälaista infrastruktuuria paikalla. Äh, päätöksen hetkellä on muutakin tekijöitä, jotka kiinnostavat yrityksiä, ja silloin on tärkeää, että me emme luo järjestelmää, jossa tuki voi olla osa bisnesidea, ja silloin on sääntöjen valvonta tärkeää. Jos Kritso. Kiitoksia sitten Jorgos Kritso, CPP. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja komission ja sen ehdokas haluaa sen teiltä mielipiteen poliitikkona eikä teknokraattina koskien huomattavia uhkia kilpailulle Euroopan markkinoilla. Pääuhat tulevat pankkisektorilta, USAsta, sillä on suuri teknologinen ylivalta, johtuen Kiinan vientipolitiikasta, energia, äh, energian, energiajärjestä Venäjällä, ne ovat kaikki valtion monopoleja, monopoleja siellä. Teillä pitäisi olla selkeitä prioriteetteja, koska ette voi alkaa avata kaikkia rintamia kerralla. Ja lisäksi edeltäjänne herra Almunia, kun hän viimeksi oli valiokunnassa, tuntui alistuneen siihen, että huolimatta hänen ponnisteluista ja komission pätevyydestä ja huolimatta komission vahvuuksista, niin on monenlaisia monopoleja, oli, oligologeja, äh, oligarkkeja, jotka vain edelleenkin kukoistavat. I know this might sound wrong. Tämä saattaa kuulostaa väärältä, mutta jos hän olisi onnistunut täysin, niin minulle ei olisi mitään työtä nyt enää jäljellä. No, Yksi asioista, joka vastassa on, tai nämä, jotkut näistä asioista, joiden edessä olemme, ovat valtavia, koska markkinat eivät ole täydellisiä. Ja tämä on yksi syistä, miksi vieläkin huomaamme, että on tällaisia puolimonopoleja, duopoleja, valtavia yrityksiä, jotka väärinkäyttävät markkina-asemaansa. Siksi onkin niin tärkeää varmistaa, että kilpailusääntöjen täytäntöönpano on tiukkaa ja puolueetonta, mutta myös keskittynyttä koska joillakin näistä markkina-alueista, jotka mainitsitte, kuluttajan valta on, valta on varsin vaikea muuttaa. Kuluttajien täytyy luottaa meihin, jotta varmistavat sen, että asiat muuttuvat. näin on energian, digitaalimarkkinoiden rahoitusmarkkinoiden kohdalla. Heidän pitää luottaa meihin, jotta sääntöjä todellakin myös noudatetaan. Toivon kovasti, että pystyn tekemään parhaani tässä, mutta toivon myös, että voin tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa, koska ihan niin kuin alussa sanoin, teillä on läheisemmät suhteet kansalaisiin ja että Te kuuntelette, kuulette asioita, joita minä en pääse kuulemaan. Ja tämän takia mielestäni on myös tärkeää, että ei ole vain virallisia, vaan myös epävirallisia keskusteluja siitä, kuinka lainvalvonta tai täytäntöönpano toteutuu ei vain tapaus tapaukselta, koska joskus on luottamukselliset kysymykset kyseessä, mutta pitäisi varmistaa, että todellakin sääntöjä täytäntöönpano, ja se toivottavasti päästään jotakin askelia eteenpäin kohti kil- kilpailukykyisempää Eurooppaa kuin nyt on tilanne. Paunova. Kiitoksia sitten EPP ja Eva Paunova. Aivan äh, oikein katsoitte sinne äh, teidän oikeallenne. Minä istun kuitenkin täällä vasemmalla, täällä sosiaalisti en puolella, jotka eivät kyllä ollenkaan ole kaikki paikalla. No, mm, näytän, äh, näyttää siltä, että näyttää siltä, että molemmat eh, pidämme suklaasta ja todella siis eh, digitaaliset sisämarkkinat ovat eh, minun lähentän, sydäntäni hyvin lähellä ja minulla on hyvin tärkeää, että parlamentti yhdessä komission kanssa luo kannustimia työpaikkojen luomiseksi, korkealaatuisten työpaikkojen luomiseksi nuorelle sukupolvelle – IT-teollisuus on uskoakseni yksi todellinen tulevaisuuden tekijä ja haluaisinkin kuulla teitä, teiltä, mikä on teidän lähestymistapanne niiden haasteiden suhteen, joita digitaalinen agenda EUn mm, kilpailupolitiikalle asettaa. Kun ajatellaan IT-teollisuutta, niin voiko olla niin, että kun tämä on niin äärimmäisen nopeasti kehittyvä ala, niin pitäisikö olla aika varovainen komission puuttua alan kehitykseen ja suunnitelmiin? Ja puhujan mikrofoni katkaistiin. Well, and, and this chocolate is, is... tässä minun pitää olla hiukan varovainen tässä on sekä lakritsaa että erittäin tumma suklaatavaarallinen yhdistelmä. Meillä on varmasti muutakin yhteistä kuin se, että pidämme suklaasta. Korkealaatuisten työpaikkojen luominen on tietenkin äärimmäisen tärkeää, koska Euroopan täytyy löytää arvoketjussa oma paikkansa ja olla mukana maailmanlaajuisessa taloudessa, löytää siinä paikkansa, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. Eikä tehtävä ole yksinomaan luoda voimakasta Euroopan taloutta sellaisena, vaan tämän lisäksi tulee varmistaa se, että näemme, miten voimme arvoketjussa löytää oman paikkamme ja luoda lisää arvoa ihan maailmanlaajuisissa ympyröissä. Ja IT-teollisuus on tietenkin äärimmäisen tärkeä ala ja minä uskon, että kilpailu vahvistaa innovaatioita ja se, että meillä on esimerkiksi äh, trustin vastaiset säännöt myös äh, vahvistaa innovaatioita, koska jos on äärimmäisen suuria yrityksiä, jotka täysin dominoivat IT-teollisuutta, niin sitten on paljon vaikeampi pienten yritysten äh, päästä sinne saada jalansijaa markkinoilla, saada innovaatioitaan markkinoille, jos meillä ei ole tällaisia antitrustisääntöjä. Tämä on tärkeää, tämä on tärkeää, koska mehän olemme nähneet fantastisia, todella inspiroivia esimerkkejä pienen pienistä yrityksistä, eh, jotka eivät hetkeäkään pidä itseään kansallisina toimijoina, vaan globaaleina toimijoina, vaikka ei taustalla olisikaan kuin kaksi kolme ihmistä. Ja sitten ihan hetkessä niistä tulee globaaleja toimijoita ilman tukeakin, mutta ne, heillä on ollut ideoita, ajatuksia jotka ovat saaneet aikaan innovaatioita, jotka ovat saaneet sitten asiakkaiden kiinnostuksen heräämään kaikkialla maailmassa. Kiitoksia sitten imco valiokunta ja Evelin Gebhardt. E? Täällä näkyy olevan La remarque. Olen tyhjä paikka EPPn puoleltakin. Sen näistä komiteasta, rouva komission jäsenehdokas, minkälaisilla konkreettisilla toimilla aiotte saada aikaa? Se on, että kilpailusääntöjen kollektiivisten hyvitysten säännöt luodaan paikalle. Koska tästä meidän nämä erityistoimet pitäisi yhdistää sen horisontaalisiin laaja-alaisempiin kollektiivisiin korvauksiin, joukkokorvauksiin. Minkälaisiin toimiin että me lähtee mennä soillakseen kuluttajia? Ajatteko tarttua Äh, epäoikeudenmukaisiin, epälojaaleihin kaupallisiin to- toimiin taitaksenne syrjimättömyyden ja tasa-arvoisuuden yritysten ja ku- ki- kuluttajan välillä sisämarkkinoilla? Well, well, first of all, it was a very pleasant surprise for me to, to learn that... It... Olemme oppineet on mahdollista käyttää tavanomaista lainsäädäntömenettelyä myös kilpailussa. Ja tämä oli ihan paikallaan näiden korvauksiin. Kolme Almonilta ja komissiolta, että he arvoisivat sitä, mitä tarkasteltiin parlamentissa. Hän oli hyvin asia täytyy seurata erittäin läheisesti, koska nämä kollektiiviset joukkokorvaukset, niillä on historiaa tässä vaiheessa. Mutta täytyy katsoa, mitä tämä tapahtuu, mitä oikeusoikeinoihin tulee. Voimme taitaisi löytää tällaisen rinnakkaisenä lähestymistavan yrityksellä, jotka eivät sätä noudata. Meillä on komissio, joka pitää huolta lainsäädännön täytäntöönpanosta, ja meillä on yksityinen täytäntöönpanomekanismi, joka pitää huolta, että jos rikotaan sääntöjä, niin sitten pitää maksaa. Muistaa pitää myös se, sakot, tätä yritykset joutuvat maksamaan käyttäytymisestä ja siitä, mitä ne ovat haitanneet yritystä, kun he korvaavat kuluttajia, se menee siihen päälle. Se vahvistaa tarjontavaikutusta. Ja tämä on yksi parhaita juttuja. Ei koskaan pidä aliarvoida tarjontavaikutusten to, to, torjuntavaikutusten keinojen toimintaa, koska jos me voimme murtaa kartelleja, niin se on parasta kuluttajille. Kuluttajien suojelussa kartelleilta meidän täytyy olla erittäin tiukkoja ja pitää sekoittaa tasolla, että se ole vain yksi uusi rivi Excel taulukossa ja että rikos kannattaa, vaan niitä pitää olla niin korkeita, että ei tee yhtään mieli mennä siihen suuntaan. Sitten Riina Kari Kueangel. Kiitoksesta ensimmäistä vastauksesta. Jatkaisin kysymästä, mitä me löydämme tärkeän tasapainoa. epä, vilpisen kilpailujen sosiaalidumpauksen välillä. Tanskassa meillä on Äh, rekisteri, jonne ulkomaalaista yritystä mitä rekisteröitä, totta kai tunnet sen, mutta muille vaan kertoa, että rekisteri, ulkomaiset yritykset rekisteröityvät, ja ideana on helpottaa äh, veroviranomaisia ja äh, työsuojelutarkistuksia, että pidetään huolta veronmaksusta ja myös työsuojelusta. Ja tämä yksi kollega on sitten käynyt aikaisemman komission puolelta tämä kilpailua vääristävä ja komissio on tukenut hänen näkemystä ja asia ei ole vielä valmis se on kohta sinun päällä, että haluaisin kuulla sinun kautasi tästä asiasta. Haluatko äh, soilla tätä Tanskan äh, yritysrekisteriä vai tuotko niitä, jotka ovat sitä mieltä, että se vääristää kilpailua? Kysymys liittyy työmarkkinasuhteisiin. kysymykset, kilpailun on tarkoitus äh, standardien alentamisessa. Kilpailu on tärkeää, mutta se pitää olla reilua. Ja tämä rekisteri, joka meillä on Tanskassa, sillä on roolinsa. Samanaikaisesti on oikeudenmukaista äh, keskustella sitä, ollaanko me liian pitkälle. Se ei ole enää rekisteri, kuka milloinkin tekee mitä. Sitä saattaa olla niin byrokraattinen mä täältä. Minä viitsi taskamarkkinoille, minä sen pois, koska heidän ää, byrokratia on liian raskasta. Siinä on se kysymys, mitä pitää punnita. Minä uskon, että voidaan tasapainottaa. On periaatteessa yleisesti te, tervettä tämmöinen humpukien ja äh, huijausten ja kier, säätään kierron perään. Mutta täytyy olla myös, täytyy sen perusteita toimia alalla, niin sitten on tervetullut. Kiitokset seuraavaksi mm, Michel Haimon vihreistä. Kiitos arvoisa komission jäsenehdokas. Verokilpailustahan teiltä on usea otteeseen jo täällä kysyttykin ja te olette antanut oikein diplomaattisia vastauksia. Me kaikki poliitikot osaamme olla kyllä hyvin varovaisia sanoissamme, eipä siinä mitään. Mutta minä yritän nyt kuitenkin vielä kerran. Kilpailupääosasto julkaisi tällä viikolla uusia sääntöjä liittyen Irlannin, Luxemburgin ja Alankomaiden suur, tiettyjen suuryritysten verojärjestelyihin. Siellä on räätälöityjä sopimuksia Äh, verojen äh, vähentämiseksi. Ja tästä tietenkin kärsivät julkiset äh, taloudet. Ähm, komission ensimmäisen arvion perusteella kyse on laittomasta tuesta. Mitä olette mieltä tästä? Ja sitten vielä yksi asia. Tiedän, että te ette voi antaa lopullista vastausta, vaan että täytyy tutkia vielä asiaa, mutta minua kiinnostaakin kuulla, mitä te poliittisesti ajattelette, mitä haluatte ja voisitteko laittaa vastaaviin kysymyksiä niiden hoitamiseen lisää voimavaroja. Kiitos. No, minä haluan voittaa nämä jutut, jos siellä juttu on auki. Ja tietenkin täytyy olla todisteet jutun taustalle, koska Tämä antaa äärimmäisen tärkeän viestin kaikille yrityksille Euroopassa, niillekin, jotka maksavat veronsa, jotka niiden maksaa kuuluu, jos me lähdemme liikkeelle niitä vastaan, jotka ovat sopimuksia tehneet välttääkseen verot, jotka niille oikeastaan lankeavaisivat. Lankeaisivat. Tämä on aika hankala, koska tämä ei ole niinkään säännöissä, vaan se on näissä päätöksissä. Eli siksi tutkimuksen pitää olla hyvin syvään luotava, jotta voidaan varmistaa se, että on todellista pohjaa sen varmistamiseksi, että juttu pitää, on vesitiivis myös siellä oikeudessa. Ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää ja tämä on merkittävä prioriteetti, että näitä asioita tarkastellaan ei tätä kautta, takaoven kautta yritetä mitään yhteistä veropolitiikkaa saada aikaan tai yhteistä verotusta, mutta tarvitaan yhteisiä sääntöjä ja yhteinen yhdistetty työveropohja. Minä todella toivon, että se saadaan. Kovaa vääntöähän tästä ehdotusta on käyty, koska se antaisi meille hiukan lisää vakaata maata helkojemme alle. Mutta periaatteessa katson, että kyllä tämä on asia, jota varten voimme myös käyttää kylliksi voimavaroja ja että voisimme tehdä tämän varsin pikaisestikin, eikä niin, että se kestää ikuisuuksia. Kiitos. Kiitoksia sitten Veronika Lopenfantania. Gracias. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa ehdokas. Komissarin, tehtävä on aivan ratkaisevan tärkeää, että siinä toimitaan kurinalaisesti ja sääntöjen mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Teillä on siis toimivalta eri kaikissa jäsenvaltioissa kilpailukysymyksistä. Te, nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Voidaan taata sääntöjen, pelisääntöjen toteutuminen ja yhteisten sääntöjen vielä. Minä haluaisin viitata... Laivateollisuutensa on erittäin tärkeä ala teknologialtaan ja se luo työpaikkoja Euroopassa ja niin, Euroopan komissio ei ole aina toiminut tasapuolisella tavalla näissä kysymyksissä. Puhun tietystä tapauksesta, jotka liittyvät espanjalaisiin telakoihin ja hollantilaisiin telakoihin, kun on käytetty samantyyppistä verojärjestelmää. Joissakin tapauksissa se loi ö, keskeytyksen ja toissa taas ei. Ja näin se haittasi espanjalaisten telakojen toimintaa. Tämän takia haluaisin kysyä teiltä, toivottako te takaamaan yhtäläisen kohtelun ja hyvän yhteisön hallintotavan? Kiitoksia. Yes. Kyllä. en tiedä puoleksikaan tarpeeksi tästä asiasta, että voisin sanoa jotakin pätevää laivanrakennuksesta, mutta tietenkin se on erittäin tärkeä sektori, ei vain Euroopassa, vaan globaalisti. Ja globaalia kilpailualalla todellakin on, koska merikuljetukset me ovat, on tärkeässä asemassa monessa tuotannossa tietysti. Mutta kuitenkin mielestäni Näidenkin alueiden täytyy noudattaa kilpailusääntöjä ja on tärkeää, jos on epäilyksiä, että jotkut oikeuden käyttöalueet ottavat asian kevyemmin kuin me, kun neuvottelemme kauppaneuvotteluja tai maailmankauppajärjestössä, koska tämä on tärkeä kysymys sielläkin. Tämä tarkoittaa, tämä vaikuttaa kustannuksiin, voiko rakentaa laivansa julkisen, julkisen varojen tuella vai ei. Kiitoksia sitten äh, Marko Zanni. Kiitos. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin äh, työskentelytavastanne. Teidän äh, edeltäjänne on saanut koko joukon tutkimuksia käyntiin, mutta useimmissa tapauksissa ei päätetty yhtään mitään. Miten te aiotte toimia Tuleeko tässä puhaltamaan uusi tuuli vai aiotteko toimia ihan niin kuin edeltäjänne Almuniakin? Sitten fuusiot, yritysten yrityskaupat. Useimmitenhan piensijoittajat maksavat viulut ja usein käy niin, että he häviävät, menettävät sijoituksensa keinottelijoille. Mihin toiminnanjohtoryhmiä ryhtyä suojellaksenne piensijoittajia ja piensäästäjiä? Viimeinen osa tästä kysymyksestä tänne. Tämä nyt ehkä ihan suoraan liittyy kilpailusääntöjen ähm, toteutumiseen, kun yritykset sulautuvat toisiinsa. On tiettyjä tekijöitä, jotka on otettava huomioon tämän uuden syntyneen yrityksen kohdalla, eli minkälaisessa kilpailuasemassa se sitten markkinoilla on. Ja voi olla, että tarvitaan tiettyjä tietoja, jotta yritysten yhteen liittymä voidaan hyväksyä. Nyt keskityin ehkä enemmän tuohon jälkimmäiseen osaan. Mikä se ensimmäinen osa kysymyksestä ne olikin? olikaan? Kiitoksia sitten Kristel Schaldemose. Niin kysy, kysyin siis siitä, miten lähestyt tätä työtänne edeltäjänne verrattuna. Kiitos. Niin, mielestäni on tärkeää öö, kyetä avaamaan tutkimuksia, vaikkeivat ne päättyisikään sakkoon tai jos kyseessä on karteli tai oikeussuojan siinä tapauksessa, että kyseessä on yhteenliittymä. Eli liittyen nyt aina siihen, minkälainen tapaus on kyseessä, niin mielestäni tärkeää on joka tapauksessa se, että sallitaan se, että joissain tapauksissa voi epäilyksiä olla, mutta sitten havaitaankin, että syytä epäilykseen ei ollut. Joten on hyvin, hyvin tärkeää myös voida tämä hyväksyä ja näin ollen jatkaa sitten ehkä muita prosesseja ja totta kai nämä Almunian käynnistämät jutut, jotka ovat auki, ne mm, saatetaan loppuun, mutta kyllä tässä nyt tietenkin aika on aika kriittinen asia myös yrityksille, kun niiden toimia erityisesti tarkastellaan, varsinkin jos sitten osoittautuu, että kaikki on täysin kunnossa. Kiitos ja nyt Kristel Schaldemose IMKO-valiokunnasta, olkaa hyvä. Øh, Margrethe, vil gerne starte med at sige til dig... Kiitos Margaret se sanoa, siis että tämä rekisteri ei ole missään nimessä byrokraattinen. Me olemme puhuneet paljon sakoista, eh, joilla tarvitaan vaikutus ja siitä, että lakia pitää täytetään panna, mutta ehkä pitäisi puhua myös muista keinoista, ja pitää huolta sitä, että tästä oikeudenmukaisessa markkinoilla toimii. Voitko tukea minun ideaa sitä, että luodaan EU-komissassa – Heillä oli tällainen tarkastajoukko, joka erittäin suojasti menee tutkimaan erilaisia ongelmia silloin, kun on epäilyjä epäilyllistä komponista. Tumppaus ei usein valtion tuet, mutta tästä voidaan sen käyttää muuhunkin tutkintaan. Voisiko tulla tällaisen liikkuvan partion luomisesta, joka voi tutkia teurastamme ja kuljetussektoria ja kaikkea tällaista näkyvää. Er Se on hertaista mieleni arvioin. Täytyy miettiä, mitkä seurannasvaikutukset on luoda tämmöistä supertiimistä. Minä koen esimerkiksi, että kilpailu osastolla on pakko olla konkreettinen. Täytyy hyvin konkreettisesti tietää, mitä markkinat toimivat. Mutta he voivat tehdä niitä oikeita päätöksiä, jotka äh, myös kestävät oikeudessa. Konkreettisesti paikan olemassa, siellä missä ihmiset ostavat tuotteensa on yksi osa tätä. Tätä täytyy tasapainottaa sen kanssa, mikä on kansallisten kilpailuviranomaisten alaa. Minä painotan kovasti, että Pitää olla myönteistä yhteispeliä kansallisten kuluttajaviranomaisten kanssa. No se, tässä on voimakas Euroopan perspektiivi muissa tapauksissa. Kansalliset kilpailuviranomaiset, ehkä useimmat yhdessä tehdä se, mitä pitää. Ja tämä on järjestelmä voima, että Tanskan, Saksan, Bulgarian kilpailuviranomaiset tuntevat markkinansa paljon paremmin kuin EU-tasolla. Tätä pitää arvioida. Pitää meillä tämmöinen supertarkastustiimi vai pitäisikö vähän vertailla tätä yhteistyötä kansallisella tasolla, että tavattaisiin vähän enemmän. Että kansalaiset kokevat, että on joku, joka haluaa seurata asioita, kun tuntuu, että on väärin käytöksiä ja halutaan, että oikeuksia suojataan. Thank you. Kiitos. Ja sitten IMKO-valiokunnasta ECR ja Markus Pretzel. Rouva. Minä olen oikein iloinen siitä, mitä kuulen. Die EU-Bürger e ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite veden yksityistämistä vastaan on ollut hyvin menestyksekäs. Tämän jälkeen on ollut lukuisia aloitteita, jotka ovat kuitenkin pyrkineet yksityistämään veden jakelun Euroopassa. Ja tätä tietenkin TTIP-neuvotteluissa Yhdysvallat on vaatinut toistuvasti kun äh, julkinen äh, hyvä yleisölliset palvelut yksityistetään, tämä aiheuttaa usein hyvin suuria ongelmia. Mitä mieltä olette äh, ylipäätään kilpailun mahdollistamisesta aloilla, joilla on tällaisia luonnollisia monopoleja, ja miten estätte tällaisen yksityisen vesimonopolin syntymisen? ja miten suhtaudutte TTIP-sopimuksen lausekkeisiin, joissa erityisesti tämä veden yksityistäminen tulisi täysin korjaamattomalla tavalla toteutumaan? Well, first of all, I, I think that... Sinäkin aloitteet, joihin on ryhdytty mitä tulee kansalaisaloitteeseen, ovat todella hyvin esitetty ja laadittu. En aliarvioi vaikutuksia, joita sillä on, että aloitteisiin on ryhdytty, ei vain ne aloitteet, jotka saavuttavat tämän kynnyksen, vaan muutkin, jotka muuttavat tavallaan sitä, miten asioita tarkastelemme, koska yhä enemmän ihmisiä puhuu jostakin tietystä aiheesta. Tässä mielessä on erittäin hyvä, että meillä on tämä uusi väline demokratian palveluksessa ja uskon, että se muuttaa myös eurooppalaista keskustelua ja sitä, miten me puhumme asioista, kun käymme vuoropuhelua toimielinten kesken täällä EU-ssa. mitä tulee yksityistämiseen kansallisten monopolien kohdalla, en tunne tarpeeksi tilannetta, neuvottelua neuvotteluja TTIP-neuvottelusta ja vaikuttaisiko se tähän, jotta pystyisin nyt vastaamaan tähän kysymykseen konkreettisesti. Well, I can come back when I get one. Voin palata tietysti asian sitten, kun olen vi- viisaampi ja minulla on enemmän näkemyksiä. Thank you. Kiitoksia. Sitten Michael Toira Alde. Kiitos puheenjohtaja. Rova Wester, te kirjallisissa vastauksissanne kysymyksiimme viittasitte erityisesti PK-yritysten erityistilanteeseen. Käytännössähän usein on niin, että pienet ja keskisuuret yritykset erityisesti äh, joutuvat kärsimään äh, byrokratiasta, ympäristömääräyksistä, haku määräyksistä. Ja mm, nämä säännöt ovat hyvin erilaisia Euroopassa ja myös niitä sovelletaan hyvin eri tavoin Euroopassa. Jospa kyse on vaikkapa 50 miljoonan euron luotosta, ja siihen, siinä on 25 miljoonaa eh, pelkkiä neuvontakuluja, niin eh, tämä on suuri ongelma. Eihän tässä nyt tietenkään ole pienemmistä yrityksistä tällaisessa tapauksessa kysymys. Näettekö te kilpailukomissaarina mm, tässä tämän tyyppisissä tapauksissa toiminnan tarvetta? Well, I do, and I... Niin kyllä, ja ymmärrän kuinka vaikeaa tämä on. Olen kolme vuotta tehnyt työtä talousasiain ja sisäasiain ministerinä juuri näissä kysymyksissä, jotta tehtäisiin enemmän, enemmän tilaa ammattilaisille ja vähennettäisiin tähän liittyvää byrokratiaa, koska juuri näin voidaan varsin suoraan vaikuttaa yritysten toimintaan, mutta myös muuhun. Joten minulla on ihan omaa kokemusta siitä, kuinka vaikeaa tämä on. Mielestäni, mielestäni tämä on sellainen asia, jossa meillä on onnea, että ens, että tästä on ensimmäinen varapuheenjohtaja vastuussa. Tietysti tätä ei pidä hänelle pelkästään jättää, ihan se olisi kovin mukava ele, mutta tehtäisiin yhdessä työtä hänen kanssaan, että varmistetaan se, että kun voidaan poistaa liiallista byrokratiaa ja kun tulevissa säätelyssä voidaan toimia eri tavalla, se olisi erittäin tervetullutta. Ja tietysti myös tasapaino siinä sen suhteen, miten uutta lainsäädäntöä laaditaan, jotta varmistetaan, että tarvitaan yksi asetus eikä 20 eri asetusta vaikka, ja mielestäni tähän on yksi asia, josta pitää keskustella, miten me laadimme näitä asetuksia, koska jossain on sellainen suuntaus, mikä tämä sana nyt on, gold plate, eli kullalla silata, mennä pidemmälle vielä kansallisella tasolla kuin EU edes vaatii, koska olisi kiva saada tämä asia ja tämäkin toteuttaa, ja tilastot voisivat olla vieläkin parempia, jos pyydettäisiin uutta tietoa tätä varten. Ja jos sitten toimitaan toisella tavalla ja sanotaan, että sen sijaan, että mennään vielä pidemmälle ja tehdään enemmän kuin tarvitaan, pitäisi mennä tähän minimitasoon. Ja silloin halutaan varmistaa, että voidaan käyttää tietoja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, eikä pyydetä yritykset, että ne jatkuvasti syöttävät meille uutta tietoa. Mm, järjestelmiä, uusia tapoja toimia. Ja tässä mielessä olen myös sitä mieltä, että tarvitaan vakautta siinä, miten sään, säännellään. Se on erittäin ratkaiseva tekijä. Thank you. Now I give the... Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja Markus Feber, joka on EKon kilpailutyöryhmän uusi pysyvä puheenjohtaja halusimme näin kilpailupolitiikan valvontaamme hiukan vahvistaa ja halusimme yhdelmästä yhteistyötä uuden kilpailukomissaarin kanssa. Kiitoksia. Tämähän nyt on mukavaa, jos te lupaatte meille paljon kahvia, kun teidän edeltäjänne halusi vain puhua jalkapallosta. Äh, meillä on ollut äh, monia äh, tapauksia Microsoft, Google, suuria internettoimijoita vastaan kilpailualalla. Uskotteko, että tähän astiset kilpailu oikeuden säännöt sopivat digitaaliseen yhteiskuntaan? Jos eivät, niin mitä aiotte tehdä? Ja toiseksi Euroopan unionillahan on nyt Sveitsin kanssa tehty kilpailuoikeudellinen sopimus, joka vahvistaa kilpailuviranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä ilman, että yrityksille tästä, näistä tapauksista ja tiedonvaihdosta täytyy ilmoittaa. Mitäs mieltä olette tästä Sveitsin kanssa tehdystä sopimuksesta ja pitäisikö tällaisia sopimuksia tehdä muidenkin kanssa ja jos niin kenen? No, erittäin hyviä kysymyksiä, joita voimme sitten, joiden parissa voimme eh, jatkaa. Jos minä tuon kahvit, niin tuokaa te substanssi, tuokaa te asia. Tässä pelissä on se muutos, jonka kourissa olemme. Ajatelkaa, kuinka paljon markkinat ovat muuttuneet viimeisten viiden vuoden aikana. No minun ei tarvitse kertoa teille, eh, kuinka vanhan aikaisena. Lapseni pitävät minua, kun minä puhun LP-levyistä tai fakseista. <laughs> Lapseni eivät tiedä, mistä puhun. Mielestäni tavoitteena on juuri se, että olemme markkinoiden kärryillä. Ei voi olla niin, että voi väärinkäyttää määrävää asemaa. Ei voi olla niin, että meillä on mm, kartelleja. Ei voi olla niin, että yritysten yhteensulattaminen aiheuttaa ongelmia. Ja mitä vanhemmaksi minä tulen, niin sitä parempana pidän oikeastaan ihan niitä vanhoja asioita. Mielestäni ne ovat ihan muodikkaita. Mutta uutta tässä on tietenkin se, että pysymmekö tilanteen tasolla ja ymmärrämmekö, mitä markkinoilla tapahtuu. Ja tässä mielestäni meillä on haaste. Joissain tapauksissa, joita on tutkittu, tulee koko ajan esiin uusia seikkoja, ei nyt ihan päivittäin, mutta viikoittain jopa. Ja Toivon todella, että tämä ei ole vain äh, tapa äh, viivytellä ja äh, lykätä tuomion saamista. Tuo Sveitsin tapaus on aika erityislaatuinen. Sveitsihän on yksi harvoja, joiden kanssa meillä tällaista tietojenvaihtoa on. Ja haluaisin keskustella kanssanne siitä, että minkälaisia sopimuksia meidän tulisi, minkälaisia sopimuksia meidän tulisi pyrkiä, mutta mielestäni meille on eduksi että meillä on näitä sopimuksia, koska se todella vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä me kilpailulain toteutumisen suhteen ja sääntöjen noudattamisen suhteen. Mielestäni meillä on oikein hyvät suhteet e- EUn kilpailuviranomaisten ja Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten välillä. Mielestäni se on oikein hyvä asia. Samoin Kanadan viranomaisten kanssa meillä on oikein hyvät suhteet ja mielestäni kansainvälinen kilpailuviranomaisten verkosto on erittäin tärkeä toimija kansainvälisen kilpailukulttuurin vahvistamistyössäkin. Kyllä me voimme ehkä tehdä paljon, mutta ehkä pikemminkin temaattisemmin näiden verkostojen ja tämän työn vahvistamisessa. Kiitos. Kiitoksia sitten Sven Giegold vihreistä. Rova Vestö viime vuosina ala, jolla subventiot ovat eniten lisääntyneet, on tietenkin pankkiala. Pankkeja on pelastettu suurimittaisesti julkisella rahalla. EU-komissio on antanut tälle luvan, jotta järjestelmä ei romahtaisi. Ja minulla olisi nyt tässä yhteydessä teille kaksi kysymystä. Jotkut jäsenvaltiot ovat kovasti painostaneet ja myös Euroopan keskuspankki, jotta vähennettäisiin komission valtaa valtion tuista ja tuista, juuri nyt stressitestien puitteissa myös. Aiotteko puolustaa kilpailupääosastoa näiltä vesittämispyrkimyksiltä? Toiseksi ei ole sel- selvyyttä siitä, että kenet ja mitkä on pelastettu Olisitteko te valmis toteuttamaan tutkimuksen tästä, jotta saataisiin läpinäkyvyyttä ihan siitä, että ketkä ovat näitä pelastuspakettien tai pankkien pelastustoimien viime kätisiä edunsaajia, ketkä ovat todella hyötyneet? Well, you are obviously... Olet tietysti ihan oikeassa, kun sanot, että pankkien valtionapu on noussut val- uskomattoman korkealle kriisin aikana. Ja äh, haasteena on hillata ne takaisin terveelle ja ehkä vähän tasolle. Hyvin tärkeää on painottaa, painottaa että valtion apukysymyksiä on vielä silloinkin, kun pankkiunioni on luotu. Ja valtionapukysymyksiä on nyt, kun tuo saatavien arvio julkaistaan, koska todennäköisesti on pankkeja, joita pitää pääomittaa, jotta ne olisivat elinkelpoisia. Ja jotta ne täyttäisivät pankkiunionin vaatimukset. Ja siinä on valtionapukysymyksiä. koska meillä on valtioneuvon modernisaatisäännöt ja tärkeää on pitää huolta siitä, että luomme silloin tästä pankin pelastamisesta tää, si, siihen, että isommat velkaat maksavat Beilin. Meillä on ilmiselvä tehtävä siitä huolehtimisessa, että valtionapusäännöt ovat paikalla kuin stressitestiä, niin saatavien laadun arviot tulokset tulevat kuukauden lopussa. Tutkimukset. Toinen kysymys. Minulla ei ole yleiskäsitystä edunsaajista tässä vaiheessa. Enkä tiedä, miten tällaista tutkimusta voitaisiin tehdä missä laajuudessa. Mutta tiedän, että jäsenvaltiot ovat tehneet tätä hyvin eri tavoin. Jotkut ovat tehneet päätöksen, että varoja voidaan periä takaisin, jos asiat menevät hyvin ja voittoja syntyy. Tai sitten ovat toimineet, olisin halusin tietää, mitä jäsenvaltiot itse ovat tehneet, jotta seurattavuus vallitsee. Meillä on palaan asiaan myöhäisemmässä vaiheessa. Thank you. Now Kiitoksia Marko Valli EFDDstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Suora kysymys ja tietty tapausesimerkki. Miten voimme taata kilpailun toteutumisen näin epätas erilaisessa tilanteessa Fiat Chrysler, viimeisin tapaus, he muuttivat juridisen toimipaikkansa Alankomaihin, koska sopi paremmin ja sitten veroasiat hoidettiin Lontossa, sekin sopi heille ja sitten monet ihmiset menettivät paikan työnsä Italiassa, sekin sopi heille. Mutta jos on joku pieni tuottaja, jolla ei ole tällaisia etuja, joita monikansallisella yrityksellä on, miten hän voi kokea, että komissio suojelee häntä kun monikansalliset voivat näissä kysymyksissä tehdä ihan mitä haluavat. Halusin nyt kertoa tästä teille ja kysyä, mitä olette tässä tapauksesta mieltä, jonka kuvasin. Well, I, I don't know about the... En tunne tätä konkreettista tapausta, mutta tiedän, että jos olisin pieni, eh, jos minulla olisi pieni yritys, minusta olisi erittäin tärkeää, että jos ne, joilla on lainvalvontavoima myös käyttävät sitä, koska mielestäni olisi todella epäoikeudenmukaista, jos joku, jolla on resursseja investoida ja voi valita, ja säännöt olisivat heidän puolellaan, vaikka eivät tee niin kuin pitäisi, että varmistettaisiin, että kyllä ihmiset voivat järjestää toimintansa eri tavoin, mutta heidän ei pitäisi tehdä sitä toisten kustannuksella. Mielestäni tämä olisi minulle suureksi lohduksi pienyrittäjänä, jos maksaisin niitä veroja kuin pitääkin, koska minulla olisi koskaan niitä voimavaroja, että voisin eh, levittäytyä toimimaan kolmessa eri maassa. Ja tämä on erittäin tärkeä merkki, signaali, ja uskon, että ne, jotka kuuntelevat tätä tänään, huomaavat, että tämä on erittäin tärkeä signaali myös täältä parlamentista, että me emme hyväksy, että yritykset järjestävät toimintansa niin, että muut yritykset eivät enää pysty tällä tavalla toimimaan, jos tämä järjestys on voimassa olevien sääntöjen vastainen. Tässä mielessä pitäisi jatkaa tutkimuksia ja varmistaa, että saadaan tarvittavat todisteet ja sitten toivottavasti voidaan viedä oikeuteen. Tämä on ehkä paras tapa, tämä ihmisten luottamusta oikeuksiin ja oikeuteen tässä unionissa, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteelle. Ää Kiitoksia. Seuraavaksi IMKO-valiokunnasta SD-ryhmästä Mark Tarabella. Madame la commission. Rouva komission jäsenetokas, digitaalisen ja sisämarkkinoita pirstoa, markkinoiden liiallinen keskittyminen ja väärämässä asemassa olevat operaattorit haluavat taata, että kilpailusääntöjä noudatetaan tiukasti ja sitä internettiin ja on niin pääset yhdenmukaisesti, mikä vahvistaisi kuluttajan mahdollisuuksia, voitteko myös osallistua taistellakseen markkinoiden keskittymistä vastaan hakukoneisten alueella ja suojata kansalaisten henkilötietoja, joita usein käytetään, ää, äh, väärin käytetään aivan taloudellista syystä. Ja tässä tulee tällä on paljon, paljon, paljon haasteita, kun tai olette saavuttaneet paljon, koska Belgiahan on parhaan maailman parhaan suklaan maa. Well, I'm going to make my own investigations. Minä teen omat tutkimukseni tuosta. Uh, one of the things which is, is very prominent in, uh, in the new... Kavasti Framilla. Tässä uudessa ryhmäpoikkeama asetuksessa on pääsy laajakkaista palveluihin silloin, kun markkinat eivät toimi. Se lupaaminen, että kaikilla on sama pääsy internettiin, olisi rohkeata. Koska kaikki tietävät, että jollakin alueella jossakin maissa on hyvin vaikeaa saada vakaata pääsyä internettiin. Tämä se ryhmäpoikkeus lainsäädäntö antaa jäsenvaltiolle uusia mahdollisuuksia sen mahdollistamiseksi, että ihmiset, jotka asuvat vähän syrjän seudulla, ja se markkinat eivät onnistu tarjoamaan näitä palveluita, että tässä kuitenkin voitaisiin onnistua. Tämä on tärkeää kuluttajille, koska yhä useammat markkinat ovat saavutettavissa internetin kautta. Tämä päättää yksityisellä sektorilla, mutta myös julkisen sektorin kanssa asioimiseen, kun haluaa muuttaa vaihtaa lääkäriä mihin tahansa. Se on tärkeää että säästää rahaa aikaa. Internetin täytyy kuitenkin päästä. Joten uudet asetukset, joita olemme nyt saattamassa voimaan, ovat tärkeitä, koska internetin tarinassa huomaan, että on markkinoiden toimimattomuutta. Ja jos tätä, tätä perustuslain tutkimuksen kautta ja internetpalvelu palvelutan tarjoajan suhteen me voimme auttaa kuluttajia. Bisnekset voivat oppia tässä keskustelussa, parlamentti vaatii. Jos kilpailu valtaan tehtävään, hän antaisi digimarkkinoille korkean profiilin kollegansa kanssa, jolla on suoraa vastuuta tietosuojan suhteen, niin että sitä ei käytettäisi. Kiitoksia. Seuraavaksi Vicky Ford, IMCO, valiokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, IMCO. Kiitos. IMCO on saanut vastuulleen digitaalimarkkinat kaksi kysymystä. Ensinnäkin mm, mm, pay-to-pay-foorumi, tällainen Uber-sovellus kiellettiin Saksassa ja Belgiassa, mutta muualla tämä on hyväksytty, sanotaan, että se antaa lisää toiminnan valintavaraa kuluttajille. Mitä te olette mieltä tällaista sirpaloituneista digitaalimarkkinoista ennen kuin edes sisämarkkinoista puhua sitten? Tällaiset over the top palvelut niin kuin Skype, miten voimme varmistaa, että infrastruktuurin tarjoajat vieläkin saavat kohtuullisen tuoton investoinneille, vaikkakin tietenkin estetään se, että ne eivät käytä markkina väärin, mutta myös antavat kuluttajille mahdollisuuden nauttia tietystä palvelusta. Sitä vielä erittäin tärkeää, onko kilpailupolitiikkamme sopiva digitaalisen maailmaan vai tarvitsetteko jotakin uusia välineitä, työkaluja työkalupakkiinne? Well, I, I would never... En koskaan korjaisi kansallisten tuomioistuinten päätöksiä, mutta mielestäni on kuitenkin tärkeää, että jotkut digitaaliset palvelut, nehän helpottavat uudenlaista kilpailua. Ja jos se on oikeudenmukaista, jos ne maksavat veronsa ja muut maksunsa, mitä pitääkin, niin silloinhan se on vain hyvä. Ja vaikkakin jotkut näistä maksuista – no, ovat, tulevat ehkä yllätyksenä joillekin maksua, mutta silti se on hyvä, kunhan toimitaan reilulla tavalla. Ja syy, miksi tämä on niin tärkeää, on, että jotkut näistä toimijoista tietävät, miten toimia, mitä veroja maksaa, ja ne maksavatkin, riippumatta siitä, mitä ovat mieltä. Ja tämä tietenkin Tämä pitäisi heijastua myös silloin, kun avataan uusia markkinoita ja pitäisi helpottaa tätä erityyppisillä sovelluksilla ja ohjelmilla. Mielestäni perussääntö kilpailupolitiikassa on, että ovat yhtä terveitä ja nykyaikaisia kuin koskaan. Meidän pitää, niitä pitää olla kyllä vielä tär- meidän pitää vielä paremmin ymmärtää, miten markkinat kehittyvät, koska kun me puhuimme tässä aikaisemmin, niin jotkut yritykset eivät koskaan pidä itseään paikallisena tai kansallisella tai edes eurooppalaisella, vaan ne ovat globaaleita he ykköspäivästä lähtien, koska niillä markkinoilla ne haluavat kukoistaa ja pärjätä. Ja mielestäni tämä on haasteena pysyä vauhdissa eikä vain äh, laahustaa mukana jotenkuten, vaan myös täysin hyvin ymmärtää tilanne. Jotkut asiat, joiden toivon tulevan yhteisen käsittelyn, kun puhuttiin näistä isosta datamäärästä niin kuin aikaisemmin sekin, mutta käsitystämme, ymmärrystämme maksuista ja arvoista, jotka eh, Siis henkilötiedot ovat tavallaan uutta valuuttaa joissakin palveluissa, joita me käytämme. Ja tässä mielessä meillä on tässä haasteita, mutta toivottavasti voimme tarttua tähän haasteeseen tietenkin yhdessä. Kiitoksia sitten Riina Karigue. Kiitos. Mä hämmästyn sanoa, että voin antaa selkeämpää vastausta tästä tanskalaisesta tämä rekisteristä, vaikka olette laatimassa sitä, mutta antaa se nolla. Meillä on kysymys, joka liittyy valtion apuun. EU-valtion apudirektiivistä Tanska on ottanut se laivarakon salalle varauksen. tällä hetkellä merkävijöitä voidaan verottaa, mutta näyttää, että varustajat työllistävät kolmasemmat ja ihmisiä, sen surkeat työehdot, mutta Tanskassa ne ideoille oli, että pitäisi maksaa veroja Tanskan vain sen tanskalainen osata. Ja tulevaisuuden kilpailukomissaarille tulla ottamaan vastuun koko EU-ssa. Haluaisin kysyä, että oletko sitä mieltä, vaikka puhua reilusta kilpailusta, kun tällaista valtion apua annetaan? jos tässä valtioneuvosto on antaa, että lavanvarustajat palkkaavat ihmisiä surkeilla ehdoilla. haluatko tukea työnantaja vai kuluttajaa? Noget af det, som, øh, som har været vigtigt for mig i, i... Minulle on ollut tärkeää valmistautua sen tähän kuulemiseen. Pyrkiä olla riippumaton, joka on pakollinen vaatimus komission jäsenelle, jos me nyt sellaiseksi hyväksytään. Voidaan sanoa, että riippumatta mitä minä olen voinut sanoa hallituksen jäsenä tai kansankarjan jäsenä, ne velvoiset, jotka otan nyt, niin ovat toiset tasolaiset luonteeltaan. Ytimenä on, en voi halua ottaa ohjeita. En hae. Pyri saamaan neuvoja, ohjeita. Se tärkeää. Ja siksi sinun kysymyksi, onko valtion apu tanskalaista tai ei ole tärkeää, kysymys on ok vai ei. Konkreettista en tunne, mutta uutta tuo ei ole. Koska meillä on ollut tällaista. Ja monta vuotta. Ja aikaisempi kilpailu, komissaari ei ole ainakaan nähnyt, että tämä rikkoisi kilpailusääntöjä. Thank you. Now the... Kiitos. Sitten viimeinen kysymys. Aldea Kaja Kallas. Kiitos. Being a competition lawyer for... Kiitos. Olen itse ollut kilpailujuristi Äh, monien vuosien ajan ja olenkin iloinen siitä, että nämä asiat ovat pätevissä käsissä. Puhu, kysyisin Googlesta tosin hiukan toiselta kannalta. Olen ollut äh, huolissani joistain huomioista, joita Euroopan johtajat ovat esittäneet äh, todennen, että jotta voidaan suojella eurooppalaisia yrityksiä ja Yhdysvaltain yritysten, kuten Googlen dominanssilta, meidän täytyisi lähteä ylisääntelemään internettiä. Kysyisin teiltä, että miten aiotte tehdä yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa varmistaaksenne sen, että ei käy niin, että kilpailusääntöjä käytetään eh, internetin eh, toiminnan eh, rajaamiseksi tai internetin sulkemiseksi. No, tämä on oikein hyvä tämä teidän kysymyksenne, koska nyt saan tilaisuuden todeta vielä kerran, että meidän tutkimustemme täytyy pohjautua faktoihin, ei tunteisiin, poliittiseen ideologiaan tai siihen, että mistä pidämme ja mistä emme pidä, koska tämä on ainut tapa meidän pitää kiinni unionin hyvin, hyvin periaatteellisesta lähestymistavasta, eli juuri oikeusvaltiosta. Ja kun me teemme, toteutamme omia tutkimuksiamme, niin kaikki perustuu faktoihin, tosiasioihin sekä ymmärrykseen säännöistämme, koska sittenhän tämä pitää myös oikeudessa. Sitten juttumme ovat näin vesitiiviitä, koska tuomioistuinhan huolehtii siitä, että kaikki, asian kaikki puolet on otettu huomioon. Komissiolla on valtavaa toimeenpanovalta, mitä kilpailuun tulee. Ja siksipä tuomioistuimen päätösten kunnioittaminen siinä tapauksessa, että päätöksestä kannellaan tuomioistuimen kunnioittaminen on äärimmäisen tärkeää. Ja se, että tätä on tarkasteltu ja että on varmistettu se, että tapamme järjestellä asiat on Euroopan perusoikeuskirjankin artiklojen mukainen, eli että kilpailusääntöjen kunnioittaminen tapahtuu täysin näiden sääntöjen ja faktojen tosiasioiden pohjalta. Ja toivon, että olette oikeassa, koska minä juuri pelkäsinkin, että ihmiset, jotka ovat 15 vuotta tai 20 vuotta tai vuosien ajan työskennelleet tällä alalla, katsoisivat, että pitäisivät minua sopivana ehdokkaana. Kiitoksia. Kiitoksia kysymyksistä ja nyt vielä sitten komission ehdokas viisi minuuttia loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Well, Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. on paljon ekan valiokunnan pysyvän kilpailutyöryhmän puheenjohtaja. Toivon voivan työskennellä teidän kanssa läheisessä yhteistyössä. Täältä ne, jotka ovat päivän keskustelua seuranneet, ovat saaneet sen erittäin vankan viestin, joka tulee kaikista kysymyksistä. Että Euroopan parlamentti antaa voimakkaamman tukensa oikealle reilulle kilpailulle. Neutraalille tasapuoliselle puolueettomalle kilpailusääntöjen täytäntöönpanolle, mutta myös selkeälle kovalle siitä, miten kilpailupolitiikkaan pitäisi hel- helpottaa mu- koko joukkoa muita politiikka-alueita. Olen kiitoksen velkaa teille kärsivällisyydestäni, koska monissa kysymyksissä en pystynyt antamaan tarpeeksi konkreettista vastausta, vaan me toivottavasti palataan näihin kysymyksiin. Ja toivottavasti nyt ymmärrän tätä. Olen pyrkinyt tuossa tämän, mitkä ovat arvon ja periaatteeni. Tämä voi olla yhteisten pohjaa seuraavat neljä vuotta. Mutta viesti, joka ihmiset tästä kolmesta saavat, voisi olla, mitä mahdollisuuksia, mitä miten lupava kilpailupolitiikka voi olla kasvun työpaikkojen ja investointien kannalta. Ihmiset ovat toivottavasti myöskin huomioineet, miten paljon digitaalinen talous merkitsee kansalaisille päivittäin. Ja miten tärkeää, että tässäkin on vapaata kilpailua eikä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Kuluttajalle on tärkeää on se tietokoneellekin tärkeää. Niillä on oma elämä ainakin oma, omalla tietokoneellani. Mun ei pitäisi kertoa tätä, mutta valmistellessani olen oppinut paljon lyhennyksiä. Tämä, tämä tupla irlantilainen ja hollantilainen voileipä ja ja sitten törmäsin näihin ikkunaan, puite, Äh, puitepäätöksen ajattelin, miten ovelaa tämä voi ollakaan, mikä ovella juttu se voi oikein ollakaan, mikä periaate tässä ikkunan raamipäätöksessä, mutta kysymys oli päätös, joka koski ikkunaraameja, koska näiden raamien tekijöillä on ollut kartelli, jossa sopivat äh, raamien hinnoista, joten oli kirjallisesti ikkunan raami päätös. Ja se tuli valtavat sakot neljälle yritykselle. Ja tämä o, kokemuksen jälkeen olin nöyrää ihmistä. Mutta mikä minua auttaa sen, miten lupaavaa yhteistyö voisi olla. Tässä kysyy kilpailun rajoista lainsäädännön säätelyn rajoista, joka osoittaa, miten paljon voi saavuttaa, jos työskentelee muodollisesti epämuodollisesti parlamentissa ja komissaarina tällä alueella useamman kerran olen sanonut, lupaan tehdä niin. Olen kahden papin tytär Tanskan valtionkirkon ja yksi heidän hyveistä oli, että pitivät kaikkia tervetulleina. Sen sijaan on sanonut ikäviä asioita niistä, jotka eivät tulleet. Ja toivotan tervetulleeksi ne, jotka saapuvat tänään. Because I, I think it shows the dedication. Se osoittaa omistautumista. Mitä teillä on? Yksi toiveeni vielä on, että e, paljon ei ole hukkunut käännöksessä. Olen yrittänyt puhua selkeästi ja kiitän tulkkeja. Toivottavasti ovat tehnyt minusta vielä selkeämmän työssäni. Kunnianarvoiset jäsenet, puheenjohtaja. Kiitos kärsivällisyydestä. Paljon kiitoksia. Thank you to Margaret West. Me kiitämme äh, Margaret äh, Westeria. Kiitoksia kollegat. Kokous päättyy ja puolen tunnin kuluttua järjestämme arviointikokouksemme suljetuin ovin. Kiitos, kokous on päättynyt.